Dobbiamo cominciare perché il tempo è breve. No niin, kello käy, meidän täytyy aloittaa. Käykää paikoillenne. Eli annan heti puheenvuoron professori Pailerille. Tällä hetkellä hän on Jean Monnet-keskuksen ohtaja. New School Lawssa. Hän on ollut Eurooppa-koulussa. Ja hän on myöskin International Journal of Constitutional Law, lehden entinen pääjohtaja. Eli Weiler voitte tulla tänne puheenjohtajan pöydän taakse.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 la parola ringraziandola di nuovo per la... No niin, annamme hänelle uudelleen kiitokset läsnäolosta. Esittelin jo professorin eli nyt kuuntelemme sitten professori Weileria. Hänen täytyy puhua lyhyesti niin kuin muidenkin ja hänellä on korkeintaan 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Tämän keskustelun teemana on suhde yksi yksityisen ja unionin välillä ja usein tässä ilmaistaan tämä käsite legitimiteetin termillä. Legitimiteetti sekoitetaan usein suosittumuuteen, mutta tosiasiassa kriisin aikana asiat ovat päinvastoin. Kriisin hetkellä on pakko ryhtyä epäsuosittuihin toimiin täytyy ryhtyä toimiin, joista kansalaiset usein eivät pidä tai joita he eivät heti välittömästi tue. Ja juuri tällaisissa kriisin olosuhteissa legitimiteetti, hallinnon legitimiteetti mitataan, sillä kun se on vahva, voidaan ryhtyä epäsuosittuihin toimiin ja silti niitä pidetään legitiimeinä. Minun esitykseni teemana väittämänä tulee olemaan se, että nykyisen kriisin aikana Euroopan unionin legitimiteetti on riittämätön ja tämä estää unionia ryhtymään tarpeellisiin toimiin kriisin ratkaisemeksi. ja tämä on valitettavaa. Ei ole valitettavasti mitään muuta keinoa toimia kuin luottaa sitten jäsenmaiden legitimiteettiin. Euroopan unionin legitimiteetti on tärkeä keski- ja pitkällä aikavälillä, jos voisimme rakentaa sellaisen olosuhteet, että tällaista legitimiteetin puutetta ei esiinny tulevaisuudessa. Miksi minä sitten väitän, että legitimiteettitaso on puutteellinen tai nollassa, että Euroopan unionilla ei ole tällaista syvällistä legitimiteettiä, joita, jota jäsenvaltioilla on jopa kriisin hetkellä niin, että ne pystyvät toimimaan epäsuositulla tavalla luottaen omaan legitimiteettiinsä. Politiikan tutkimuksissa puhutaan kolmesta legitimiteettityypistä, input-legitimiteetistä, eli syöttö, legitimiteetistä, joka on demokratiata, ja sitten output, eli tuottolegitimiteetistä, siitä jos toiminta on menetyksikästä, se nähdään legitiiminä. Ja välillä sitten on kolmat vaihtoehto, joita kutsutaan poliittisesti, poliittiseksi messiaanisuudeksi. Tässä pyrkisin selittämään, miksi in miksi output ja tällainen poliittinen messianisuus ei ole mitään uutta Euroopan unionissa liittyen demokraattisiin kysymyksiin. Vuosikymmenien ajan Euroopan unioni on joskus avoimesti, joskus peitellysti tuottanut legitimiteettiä saavuttelema tuloksia. kun tuloksia on saatu aikaan, niillä on perusteltu päätöstä legitimiteettiä. Palastava siis käydä sotaan voittaa se. Schumannin julistuksessa puhuttiin de facto solidaarisuudesta ja se tuotti tuloksia ja tämä on demokraattisen legitimiyden lähde, kun tuloksia on saatu aikaan. Ja tällaisena kriisin aikana me emme luonnollisesti voi luottaa tähän. Kriisi on nähty unionin syynä, unionin vastuulla olevana asiana. Tämä on se näkökulma, joka väestöllä on. Ja kansalaisten kesken on sellainen tunne vallalla, että tällä hetkellä unioni ei tuota mitään tuloksia, vaan se aiheuttaa jollakin tavalla ongelman. En sano, että näin todellisuudessa olisi, mutta tämä on se mielikuva, joka monilla on. Jos tarkastellaan mielipidetiedusteluja, käy tämä ilmi ja siksi nyt tilanne on sellainen, että mitään ähm, tavoitteiden saavuttamisen perustuva legitimiteetti ei tällä hetkellä ole käynnissä. Tämä legitimiteetti on ollut kuitenkin kaikkein vahvin legitimiteetin lähde aikaisemmin. Jos tarkastelemme historiaa aluksi, Euroopan unionilla ei ollut mitään demokraattista pohjaa. Se oli rakenne jäsenmaiden ja neuvostossa istuvien ministerien välillä. Ja mitään tuloksia ei vielä ollut olemassa, sillä oltiin vasta matkan alussa ja silti rakenne oli hyvin legitiimi, sillä oli olemassa unelma, Schumannin unelma, unelma siitä, että miekat taottaisiin auroiksi ja unelma siitä, että toisen maailmansodan raunioilta nousisi paljon parempi tulevaisuus sekä suhteiden yhteiskunnassa – kohdalla että talouden suhteen. Tämän vuoksi me puhuimme poliittisesta messiaanisuudesta. Ei ollut väliä sillä, oliko käytetyt välineet tavanomaisia demokraattisia perinteisiä välineitä. Kun unelmaa tavoiteltiin, ihmiset olivat valmiita uhraamaan asioita ja hyväksymään sen, mitä unioni teki, sillä unioni oli matkalla kohti tätä kiehtovaa unelmaa, mutta tällainen tilanne ei voi jatkua. Tällainen messiaaninen legitiimius katoaa, romahtaa. Se voi romahtaa kahdesta syystä, kun tavoitteet saavutetaan. Se lakkaa olemasta, sillä niitä ei enää ole olemassa, kun ne on saavutettu. Ne ei ole mitään sellaista unelmia, joita voitaisiin nähdä tulevaisuudessa. Ja toinen mahdollisuus on se, että koskaan ei voida saavuttaa kaikkia unelmia avioliitto ei koskaan ole niin hieno tilanne kuin häämatka tai luvattu maa niin hyvä kuin kuviteltu. Jos me haluamme metaforalla ilmaista tätä integraatiota, nyt 800 sanaa Schumannin julistuksessa on muuttunut tuhansiksi sanoiksi Lissabonin sopimuksessa, eli on erittäin vaikeaa pitää hengissä tällaista poliittista messiaanisuutta. Mutta sanoisin jotakin muuta. Nyt Euroopan unioni on ollut äärimmäisen menestyksekäs. Se on ollut pitkän aikavälin rauhan rakenteena menestyksellinen. Muistan, kun François Mitterrand puhui televisiossa ja pyrki saamaan ihmisiä Maastrichtin sopimuksen kannalle – ja hän puhui historiallisesta sovittelusta Ranskan ja Saksan välillä. Ja kaikki alle 45-vuotiaat ihmiset, jotka seurasivat tätä televisiosta, olivat täysin tietämättömiä siitä, mitä tämä todellisuus tarkoitti. Ongelmana nyt olisi luoda uusi visio, uusi ilmentymä poliittisesta messiaanisuudesta, jotakin, mikä voisi todella tavoittaa tämän tunteen. Nyt tällä hetkellä meillä ei ole tätä. Jos me sanomme, että tarvitsemme enemmän poliittista unionia, jotta voimme pelastaa euron, tämä kuulostaa joltakin hiukan katkeralta lääkkeeltä, joka on pakosti nieltävä, eikä miltään unelmalta. Se on jotakin, mitä meidän on pakko sietää, jotta voisimme pelastaa euron, eikä tätä esitellä – kiehtovana unelmana. Meillä ei todella siis ole enää tällaista poliittista messiaanisuutta, joka on niin monien vuosien ajan ajanut Euroopan unionia. Voimme ehkä keskustella tästä. Ja sitten, jos palaamme demokratiaan, meillä on paradoksi. Minä omassa tekstissäni puhuin demokratiasta ilman kansaa. Paradoksina on se, että kun tarkastellaan Euroopan unionin rakenteita, vaikuttaa siltä, että demokratian periaatteita kunnioitetaan. Meillä on Euroopan parlamentti. Parlamentti on saanut lisää valtaa. Se on toisena lainsäätäjänä neuvoston kanssa yhdessä. Ja se on demokraattinen. Ja kysymyksenä on nyt kuitenkin se, missä demokratia on. Minä muistan vuonna 1979, kun oli ensimmäiset suorat vaalit äänestysvilkkaus oli matala ja se oli pieni pettymys. Me emme vertanneet tilannetta Yhdysvaltoihin. Siellä äänestysvilkkaus on aina matala. Vertasimme tilannetta kansalliseen vaalivilkkauteen. Ja tuolloin osallistumistaso oli todellakin pieni ja minä itsekin ajattelen, että no, tämä ei ole ihme, Euroopan parlamentilla on hyvin vähän toimivaltaa, miksipä ihmiset äänestäisivät parlamenttivaaleissa. Ja me kuvittelimme tuolloin, että kun parlamentti saisi enemmän toimivaltaa, ihmiset kiinnostuisivat siitä enemmän, kun se osoittautuisi tärkeäksi poliittiseksi toiminnaksi. Ihmiset osallistuisivat Euroopan parlamentin vaaleihin yhä enemmän, mutta aivan päinvastoin tapahtui. Euroopan parlamentti on saanut äh, lisää ja lisää toimivaltaa. Nyt se on todellisuudessa ministerineuvoston rinnalla tasaveroinen lainsäätäjä, mutta kun me tarkastelemme Euroopan parlamentin vaaleja, niihin osallistuminen laskee. Tässä on paradoksi. Parlamentti saa enemmän ja enemmän valtaa, mutta kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä vähemmän ja vähemmän, tai ainakin ihmiset ovat yhä vähemmän valmiita lähtemään äänestämään. Tämä on yksi tärkeä asia, kun pyrimme ymmärtämään demokraattista tilannetta Euroopassa. Kuinka me voisimme selittää tämän tilanteen? Minulla on kaksi tai kolme selitystä. Ensimmäinen on se, että meillä on jäsenmaissamme hyvin erilaisia demokraattisia järjestelmiä. Demokraattinen, presidenttivaltainen järjestelmä Ranskassa on hyvin erilainen brittien parlamentaariseen järjestelmään verrattuna, joka on taas puolestaan erilainen kuin järjestelmä Saksassa tai Italiassa. Mutta kaikilla demokratioilla on kuitenkin yksi yhteinen piirre Euroopassa. Ne eivät määrittele, mitä demokratia on, mutta se on jonkin tyyppinen ennakko-olettamus. Jos ei sitä ole, demokratiasta ei voida puhua. Ensimmäinen on edustuksellisuuden periaate. Jos tarpeeksi ihmisiä menee äänestämään tietyllä tavalla tiettynä päivänä, sen tulisi vaikuttaa lainsäädäntö- ja hallintovallan käyttäjän päätöksiin. On hyvin suuri merkitys sillä, valitaanko Obama tai Tony Blair, on suuri merkitys sillä, onko Sarkozy tai Hollande presidenttinä. Eroja ehkäpä on liittyen siihen, vaikuttaako tämä ulkopolitiikkaan vai sisäpolitiikkaan, mutta äänestyspäätökset muuttuvat politiikaksi ja hallinnoksi. Ja Euroopan unionin tasolla tämä ei kuitenkaan yksinkertaisesti toimi tämä linkki äänestyspäätöksen ja tulosten välillä on hyvin heikko. Ei ole väliä sillä, onko Euroopan parlamentissa keskusta vasemmisto vai keskusta oikeisto enemmistönä. Me emme näe tämän eron vaikuttavan siihen, mitä Euroopan unioni tekee. Kaikkein tärkein demokratian periaate, jonka kaikki demokraattiset järjestelmät jakavat, on tässä nyt kyseenalaistettuna edustuksellisuus. Jos tarpeeksi ihmisiä äänestää samoin kuin minä, se tulee vaikuttamaan siihen, mitä Euroopan unioni tekee, mutta näinhän yksinkertaisesti ei tapahdu. Tämä näkyy eri puolueiden vaaliohjelmissa. He eivät anna selkeästi erilaista vaaliohjelmaa. Kaikki ovat Eurooppa-mielisiä, kaikki kannattavat äitiä ja äidin korvapuusteja, mutta suurta eroa ei ole siinä, voittavatko kristillisdemokraatit tai joku muu. Tämä liittyy siihen, minkälainen suhde parlamentilla ja komissiolla on, kun komissio on tyytyväinen siitä, että se ei ole poliittinen eli, elin. Ei nähdä hyvällä silmästä, jos, poliittisesti, jos komissio on poliittisesti sitoutunut. jo vuosi sitten on sanottu, että demokratiaa ei unionista puutu, vaan politiikkaa. Meillä yksinkertaisesti ei ole tämän tyyppistä demokratian punaista lankaa, joka muuttaisi äänestyspäätökset politiikaksi. Joten ihmiset sanovat, että vaikkapa Euroopan parlamentilla on valtaa, äänestäminen ei muuta mitään se ei muuta suuresti, mitä meidän täytyy myöntää tämä. Sitten toinen periaate on vastuullisuus. Englannissa on sanonta, heittäkää roistot ulos. Jos hallitus on ollut pitkään vallassa tai jos ei pidetä Sarkozysta ja hänen ministereistään, hänet heitetään ulos, otetaan Hollande. Sitten jos, hän, jos hänestä ei pidetä viiden vuoden jälkeen, hänet voidaan puolestaan heittää ulos. tämä ei liity vain äh, lainsäädäntöjärjestelmään. Se liittyy toimintaan, se liittyy myöskin siihen, että ihmiset eivät pidä siitä, kuinka vallassa olevat ihmiset ovat hallinneet. Jokaisessa järjestelmässä on kansallisella tasolla mahdollisuus heittää roistukin niin kutsutusti ulos. Euroopassa meillä on hallinto, mutta meillä ei ole hallitusta se teoreettinen mahdollisuus, että Euroopan parlamentti hajottaisi komission, ei ole samanlainen tilanne kuin tämä kansallisella tasolla tapahtunut, tapahtuva johdon vaihto, sillä yhteydet neuvoston ja komission ja niin edespäin välillä ovat niin monimutkaiset. Minä sanon tässä vain tosiasian. Ei ole mitään sellaista kansallisessa kalenterissa olevaa hetkiä, jolla Euroopan kansalaiset voisivat äänestää niin kutsusti roistot ulos. Näin ei tapahdu, tämä ei ole mahdollista. Ja tämä on hyvin perustavanlaatuinen demokratian piirre, kun näin ei voida toimia. Jos ihmiset ajattelevat, että he menevät äänestämään, mutta kuitenkin näkevät samat ihmiset, samat kasvot johdossa, eikä ääni vaikuta siihen lainkaan, miksi pitäisi äänestää? Minkälainen kansan ääni tässä on kyseessä? Minä voin mennä tähän vastuullisuuteen vielä pidemmälle. Minä en nyt mene kavalluskysymyksiin. Mutta missä poliittinen vastuu on Euroopan unionissa? Voiko kukaan antaa minulle yhtä yksittäistä tapahtumaa vuoden 1979 jälkeen, tai voin mennä pidemmällekin historiassa, jolloin poliittinen virhe olisi johtanut siihen, että joku olisi maksanut poliittisen hinnan poliittisesta virheestään, että häntä ei olisi uudelleen valittu ja niin edespäin. Näin ei tapahdu Euroopan parlamentin jäsenten kohdalla, ei tapahdu komission jäsenten eikä luonnollisesti tietenkään ministerineuvoston jäsenten kohdalla, koska he tulevat jäsenmaista. Epäonnistumisia on kuitenkin tapahtunut. Tämä äh, Lissabon-projekti, se ei ollut kovinkaan onnistunut, tai äh, Kööpenhaminan ilmastofiasko. Kuka maksoi poliittisen hinnan näistä epäonnistumisista? tilanne ei ole vain sellainen, että rakenteellisesti emme voi niin kutsusti heittää roistoja ulos, vaan mitään syvällistä poliittista vastuuta ei ole olemassa. Siksi ei ole yllättävää, että jos näitä kahta perusperiaatetta, edustuksellisuutta ja poliittista vastuuta demokratiassa, sitä, että voidaan heittää johto ulos, jos siitä ei pidetä, jos näitä kahta periaatetta ei ole olemassa, ei ole yllättävää, että ihmiset pysyvät kaukana, ovat pettyneitä Euroopan parlamentin vaaleihin ja ajattelevat, että ettei unioni ole sitä, mitä äh, luvattu. Tämä selvittää tämän paradoksin. Jos minulla on aikaa, voisin vielä lisätä yhden asian tai voin pysähtyä tähän. I will say one more thing. Niin, sanoisin sitten vielä yhden asian. Kun puhumme demokratiasta ja minun tekstini puhuu demokratiasta ilman kansaa, minä selventäisin vielä tätä ajatusta ilman kansaa. Rakenteellinen tilanne on sellainen, että vaikka parlamentilla on valtaa, nämä parlamentille valtaa ja ihmisille mahdollisuuden äänestää, ihmiset kääntävät selkäänsä tälle mahdollisuudelle. Joissakin maissa äänestysvilkkaus on alle 30 prosenttia ja ellei olisi muutama maata, joissa äänestäminen on pakollista, yleinen äänestys vilkkaus olisi vielä matalampi. Meillä on siis demokratia ilman ihmisiä, mutta toinen asia on vielä tärkeämpää. Kun me puhumme demokratiasta, kansan vallasta, kansan eteen ja kansan kautta, Yksi epäonnistumisista, joka liittyy eurooppalaiseen kansalaisuuteen, on se, että me olemme epäonnistuneet rakentamaan vahvaa kansan ajatusta kansanvallassa. Monet ihmiset ajattelivat menneisyydessä, että kansaa ei ole, sillä kansanvalta ei voi olla, jos eurooppalaista kansaa ei ole. Tämä kaikki vaikutti akateemiselta höpinältä. Ihmiset pyörittelevät pitämäänsä kreikkalaista sanaa ja puhuvat demoksesta, kansasta ja kansanvallasta. Mutta nyt eurokriisin aikana me näemme hyvin, hyvin näkyvän seurauksen siitä, että kansanvaltaa ei ole ilman kansaa. Me tiedämme kaikki, että tarvitsemme jonkin tyyppisen fiskaalisen unionin, kun euro perustettiin Martin Hassi sanoi, että mitä tehdään ensimmäisen systeemisen sokin tapahtuessa, kun meillä ei ole mahdollisuutta siirtää rahaa Saksasta Kreikkaan. Vaikkapa meillä ei voi olla mm, valuuttaunionia ilman fiskaalista unionia. Me tarvitsemme jonkin tyyppisen fiskaalisen unionin, mutta hyvät näistä herrat, herra puheenjohtaja, tähän fiskaalisen unionin liittyy yhteiskunnallinen ulottuvuus, ja se ulottuvuus liittyy tähän demokseen kansaan ja kansanvaltaan. Otan esimerkiksi Yhdysvallat. Jos ajattelemme Teksasia, siellä oli 90-luvulla suuri talouskriisi lainoihin ja säästöihin liittyen. Siellä oli valtava kupla ja tämä osavaltio meni konkurssiin. Ja Yhdysvalloissa oli suuri väittely siitä, pitäisikö Texas pelastaa tai pitäisikö New York pelastaa. Tämän tyyppinen väittely, jota mekin olemme käyneet, pitäisikö meidän pelastaa Portugal tai Kreikka tai niin edespäin. Mielenkiintoista oli, että tuolloin sanottiin, että erät sanoivat, että nämä tahot ovat toimineet vastuuttomasti, niitä ei pitäisi pelastaa. Ja toiset sanoivat, ellei me pelasta niitä, taloudelliset ja yhteiskunnalliset kulut ovat vielä kovemmat, mutta koskaan ei kuultu sellaisia ääniä, että miksi meidän kalifornialaisten pitäisi päästä teksasilaisia, sillä he ovat kaikki amerikkalaisia. Ja tämä ähm, raha, josta Putin oli federaalista liittovaltion rahaa, kukaan ei sanonut, miksi Teksasin pitäisi päästä New York, tai no, se ehkä joskus kuulla, mutta miksi Massachusettsin pitäisi pelastaa Virginia? Tämä ei demosta, ei kansaa tilanne, jonka näemme, kun saksalaiset tai suomalaiset tai hollantilaiset sanovat, että he eivät halua pelastaa Kreikkaa, ei johdu siitä, että he ovat taloutta vastaan, tämän pelastustoimen talousaspektia vastaan, vaan se, että se johtuu siitä, että he eivät tunne olevansa samaa kansaa miksi heidän pitäisi pelastaa kreikkalaiset tai italialaiset, kun ovat olleet laiskoja. Tässä kyseessä ei ole se, että he vastustaisivat tätä taloudellista toimia. He eivät vain näe inhimillistä ulottuvuutta näiden henkilöiden kohdalla, jotka pitäisi pelastaa. Ja äkkiä huomaamme, että tämä ajatus kansan demoksen käsitteestä tuleekin osumaan meitä nilkkaan. Me emme nyt tiedä, mikä ratkaisu voisi olla. Meillä on vastustusta jäsenmaissa ja tämä vastustus voi johtua siitä, että me olemme epäonnistuneet ajattelemaan itseämme eurooppalaisina, Euroopan kansalaisina. Sen sijaan me ajattelemme, me olemme suomalaisia tai hollantilaisia ja pitäkööt kreikkalaiset tai italialaiset huolen itsestään. Kiitoksia. Kiitoksia tästä analyysistä joka oli realistinen. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla näistä ongelmista sitten selvitään. Sitten professori Kummer. Hän on tällä hetkellä New Yorkin yliopiston professori. Hän on opettanut hyvin tärkeissä yliopistossa ympäri maailmaa ja hän on mukana monissa tieteellisissä lehdissä. Eli Kum, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Now I beg your indulgence to consider, tämä tehtäväni on varmasti aika mahdoton, siis 12-15 minuuttia eh, argumentoida monimutkaisesti. Josef Weilerin alustusta tässä seurailen ja sitä myötä onkin vaikea sanoa jotain, mikä ei vaikuttaisi kovin laajemmalta hänen jälkeensä, mutta teen parhaani. Haluan esittää kaksi ydinväitettä ja argumentoida niiden puolesta. Ja molemmat näistä väitteistä ovat sellaisia, jotka ovat olleet kovin omaperäisiä. Ensimmäinen väite on se, että EU todellakin tarvitsee omia varojaan tai omat varansa. Ja toiseksi Euroopan parlamentinvaalit pitäisi muuttaa vaaleiksi aidosta oikeasta Euroopan parlamentista. Nämä ideat ovat myös tässä taustapaperissani, niin joka on varmasti laajalti jaettu, Miguel Maduro. Ei myöskään, on, siis sillä niitä esittää, mutta ei myöskään ensimmäistä kertaa. No joka tapauksessa minä haluaisin esittää hyvin erityisen argumentin siitä, että miksi on tärkeää, että nämä asiat tapahtuvat. Että asioita ei ole tehty ihan näin ja liittää ne konkreettiseen eurokriisitilanteeseen, joka tällä hetkellä päällä on. Joten keskitytään eurokriisiin ainakin hetkeksi. Minkälainen kriisi se itse asiassa on? Yksi käsitys on se, että ongelma on se, että on rahaunioni, monetaarinen unioni ilman finanssipoliittista unionia. Epäsymmetrisen shokkien ongelma, klassinen ongelma on asia, jolle voi näin ollen puuttua asianmukaisesti. Mikä on se vastaus sitten Maastrichtin sopi, sopimuksen tekijöille olisi ollut tähän väitteeseen? Oli tässä sanotaan, että olemme luoneet ehdot, jotka varmistavat, että epäsymmetrinen shokki ei tapahdu. He ovat väärässä. Mutta miksi itse asiassa olivat väärässä? Epäsittermit shokit eivät ole luonnontapahtumia, kuten myrskyt tai meteoritit, jotka iskevät maahan. Ne tapahtuvat ihmisen käytöksen vuoksi ja ovat sääntelyn kohteena olevia asioita. Mikä siinä meni sitten väärin? Yksi käsitys siitä, mikä meni väärin, ja vikaan on se, että jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot, aika monetkin jäsenvaltiot itse asiassa osoittautuivat tuhlaaviksi rahankäyttäjiksi ja rikkoivat Maastrichtin sääntöjä finanssikurista. Tässä ei ole mitään vaihtoehtoisretystä. Siis ylimääräinen rahankäyttö on kriisin syy jossakin se valtio, jotka käyttävät hyväkseen mahdollisuutta saada halpaa lainaa ja sitten käyttää paljon rahaa ja lopussa aiheuttavat ongelmia jotka ovat sitten eksternaliteetteja muille euroalueen maille taloudessa. Ongelma tässä on se, että osa siitä on totta. Se, mikä on totta, on se, että monet jäsenvaltiot eivät kunnioittaneet sääntöjä finanssikurista Maastrichtin sopimuksen mukaan. 23 siis 23 jäsenvaltiota vastaan oli jäsenvajeen menettely käynnissä ja ongelma tässä käsityksessä on se, että ei olisi ollut ylimääräistä rahan käyttöä, mutta se ei koske kriisiä. Niiden joukossa, jotka käyttivät liikaa rahaa, oli Ranska, Irlanti, Espanja, Saksa. Tai Saksa ja Ranska olivat siellä ensin, mutta sitten hyvällisinä pidettiin juuri Irlantia ja Espanjaa alussa. Eli jos haluttiin ennustaa, kuka tulee olemaan vaikeuksissa vai ei, niin tämä ylimääräinen rahankäyttö ei ole hyvä mittari. Eli tämä ei ole kriisin ytimessä, vaan mikä olisi parempi selitys on se, että ytimessä, mutta ei kuitenkaan ainoa syy, mutta uskon, että ydin syy, Eli jos pitäisi keskittyä vain yhteen syyhyn, eikä nähdä tätä kompleksisempaa kuvaa, yksi syy, johon pitäisi mielestäni keskittyä, on se, että on rahansiirtoja julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille, eli pankkeihin erityisesti yksi luku vain. Ja viittaan siihen, että pääsen tähän 15 minuuttiin. Lokakuu 2008 lokakuuhun 2011 komissio antoi luvan 4,5 biljoonalle eurolle valtion tukea 4,5 biljoonaa euroa on noin 33 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta ja on suunnilleen kuusi kertaa jäsenvaltioiden pääomakanta ESMlle. Nämä ovat valtavia summia. 33 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta siis otetaan julkisesta velasta. Ei puhuttaisi ollenkaan, jos se vähennettäisiin julkisesta velasta. Kreikka saattaisi silti olla ongelma, mutta kaikki muut valtiot, joista puhutaan, eivät olisi ongelma. Eli kriisin ytimessä on kriisi siitä, että säännellään yksityistä sektoria tässä tapauksessa, rahoitus- ja pankkisektoria sellaisella tavalla, että ongelmat sillä sektorilla eivät loisi vakavia vastuita veronmaksajille. Miksi tämä on tärkeää, kun puhutaan äh, finanssipoliittisesta unionista ja siitä, että mikä tär- merkitys on sillä, että EUlla olisi omat varat? Jos uskoo, että kriisin ytimessä on ongelma pankkisektorilla ja rahoitussääntelyssä, ylipäätänsä, niin hyvin voidaan silloin väittää, että ainakin osa alkuperäisestä vastuusta siitä, että tämä tapahtui, se, että sääntely epäonnistui, jos näin halutaan, se on ainakin osa, pitäisi sälyttää alusta alkaen Euroopan unionin vastuulle eurooppalaisten kansalaisten yhteisölle lähtökohtana. No syyt siihen ovat suhteellisen yksinkertaiset esittää. Ensinnäkin ilman rahapoliittista unionia ja ilman pääoman vapaata liikettä kriisiä kriisi olisi tässä muodossaan esiintynyt, missä se on. Ja sitten kun itse asiassa joku jäsenvaltio pelastaa pankkinsa, käyttää vaikka sitä miljardia siihen, niin itse asiassa siinä pelastetaan eurooppalainen rahoitusjärjestelmä myös, koska näin ei tehtäisi, niin sitten tulisi eksternelle että ja muiden pankkien suurimmille pankeille. Eli tämä yhdistelmä siitä, että on säännöllinen ainakin yht, osoittainen yhteisvastuu ja sitten positiivisten toimien eksternaliteetti vaikutus, eli normatiiviselta kannalta. Tämän kaltaiset velkaongelmat ihan alusta alkaen, niitä pitäisi pitää oikean aitoina eurooppalaisina tehtävinä ja velkoina, jo, jo, jotka pitää Euroopan maksaa yhdessä. Eli että allokoidaan valtiokohtaisesti nämä tappiot perustuen siihen, missä kullakin pankilla on toimipaikkansa. Tähän johtopäätökseen tullaan vain, jos uskoo, että juuri pankkisektori aiheuttaa ongelmat, jos uskoo, että se on ylimääräinen julkisten varojen käyttö eteläisessä jäsenvaltiossa valkoon, niin sitten voi hyvin väittää, että no, lopullinen vastuuhan on jäsenvaltiolla. Se on heidän oma asiansa, jos he pystyy saamaan hommansa hanskaan, niin sitten mitä sitten, mutta että vain hyvin tiukojen ehdot, ehtojen alaisuudessa sitten tehdään varainsiirtoja maasta toiseen. Mutta jos puhutaan tilanteesta, jos ihan alusta alkaen, kun ajatellaan tämä asia läpi, niin tätä pitäisi pitää ongelmana, joka on aidosti eurooppalainen, aidosti eurooppalainen kriisi, joka liittyy oikeaan aitoon riskiin rahoitusmarkkinoille, jotka ovat hyvin keskinäisriippuvaiset ja eurooppalaiset säännöt niitä rakenteistavat. Silloin lähtökohdan pitäisi olla, että täytyy äh, käsitellä asiaa kollektiivisesti eurooppalaisina. Ja tässä asiayhteydessä tulee hyvin ongelmalliseksi se, että nämä siirtomekanismit, joilla on itse asiassa pääasiassa ESM kautta, ovat valtioiden välisiä siirtomekanismeja tai oikeastaan valtioiden sisäisiä säätömekanismeja. Ja Josef Weiler puhui tässä finanssipoliittisesta unionista ja näistä dilemmoista. Haluan kertoa eri tarinan tässä. Ei siitä, mitä Yhdysvalloissa, että pitäisikö Texas pelastaa vai ei. Nyt on tarina, joka tulee Saksasta ja koskee niin kutsuttua Länder Finanzausgleichia. No, näin se menee. Saksan hallitus kerää veroja. Suurimman osa niistä menee liittopoli- liittovaltioille, liittovaltion politiikan harjoittamiseen, mutta osa menee liittovaltioille. Siitä rahasta, joka menee liittovaltioille, selkeän kun se on allokoitu jäsenvaltioille, osa siitä, pieni osa, allokoidaan takaisin riippuen eri tarpeista, joita kussakin jäsenvaltiossa, äh, liittovaltiossa on. Eli äh, uudelleen allokointia on osalle osalla rahasta, siitä rahasta, joka menee liittovaltiolta, liittovaltiolta. Saksassa oikeastaan ei ole keskustelua siitä, että tämä liittovaltion raha, jota käytetään, niin kukaan ei keskustele siitä, että miten paljon itse asiassa rahaa tulee sanotaan Bayerista ja käytetään Bayerista, kun puhutaan liittovaltion yleisestä rahan käytöstä. Tai sama pätee muihin liittovaltioihin. Sellaista keskustelua ei ole. Mutta kun puhutaan Länder Ausgleichista, tämä jako yhdestä valtiosta toiseen, Bayerista vaikkapa Berliiniin, Schwabenista Berliiniin, kun näistä summista puhutaan, niin on suuri poliittinen keskustelu, paljon kaunaa, protesteja. Se on suuri poliittinen asia. Ja saa aikaan oikeaa poliittista debattia jäsenvaltioiden vastuusta. Huomatkaa, että riippumatta sitä, onko meillä, tai että onko meillä näitä keskusteluja, se riippuu siitä, että miten raha siirretään. Se mekanismi, jota siihen käytetään, se määrää, minkälaiset keskustelut meillä on. Identiteetti tässä tapauksessa on sama. Meillä on saksalaisia ihmisiä, jotka jakavat rahaa keskenään. Mutta jos valitaan toinen mekanismi mieluummin kuin joku toinen, niin yhtäkkiä sitten on kaunaa solidaarisuuden puudetta, vahvistetaan tiettyjä identiteettejä jotain toisia identiteettejä vastaan, eikä saada yhteistä suurempaa identiteettiä. Jos EU järjestäisi omat varat eikä keräisi varoja jäsenvaltioilta, vaan muualta, niin silloin ei puhuttaisi rahansiirtounionista, vaan puhuttaisiin Euroopan kansalaisina ehkäpä tai kuka nyt sitten maksaakin verot, yritykset, pankit, puhuisimme siitä, että saamme aikaan taloudellista oikeudenmukaisuutta Euroopan unionissa. Sitä ei pidettäisi siirtona yhdeltä valtiolta toiselle. Se heikentää solidaarisuutta, se vahvistaa kansallista identiteettiä, kun taas jos meillä olisi yleiset kriteerit, eurooppalaisen lainsäädännön kautta ja että rahaa käytetään eurooppalaiseen politiikkaan, niin keskusteluluonne olisi erilainen. Ja se solidaarisuus, jota voitaisiin vaatia kansalaisilta, olisi erilaista. Eli se on yksi tärkeä kohta. Toinen koskee että Euroopan parlamenttivaaleista pitäisi tulla aidot eurooppalaisen hallituksen valinnaksi. Ensinnäkin jotain siitä, miten näitä voitaisiin tehdä, sitten miksi se olisi tärkeää. Ja sitten argumenttia sen, siitä, olisiko tämä hyvä idea. Tähän suuntaan onkin jo paljon liikettä. Se, miten se menisi, on se, että kukin pääosapuolista määrää ehdokkaan, omaan ehdokkaansa, komission puheenjohtajaksi. Ja sitten asettaa sen aitoon eurooppalaiseen vaalikamppailuun. On vaalikampanja, siellä sanotaan, että hän on meidän ehdokkaamme komission puheenjohtajaksi. Ja tässä on muutama ihminen, jotka haluaisimme nähdä. Siis nämä olisivat sitten hänen ikään kuin ministerit, komission jäsenet. Tietysti täytyy sitä neuvotella myöhemmin, mutta tämä on lähtökohtamme. Tämä on ikään kuin kabinetti, myös näin voidaan sanoa kampanjoimme sitten yhdessä laajassa kirjossa jäsenvaltioita liittyen tietysti kansallisiin puolueihin. Ja esittelemme erillisen ohjelman, jossa on henkilökohtaistettu personifioitu politiikka, jos tämän tyylistä kampanjaa olisi. Ja tämänlainen sopimus puolueiden välillä, että näin käydään aitoa poliittista kamppailua eri puolen eri ehdokkaiden kesken, niin sitten uskon, että on kovin todennäköistä, että saadaan hyvin erilainen vastakaiku äänestäjien keskuudessa kuin mitä tähän mennessä Euroopan vaaleissa on saatu. Miksi tämä on tärkeää? Yksi asioista, joka on tullut vieläkin ilmeisemmäksi eurokriisin myötä kuin se oli aiemmin, on se, että yksi suurista ongelmista, joka EUlla on, kun ajatellaan sen kansalaisia, on, että se näyttäytyy monoliittisena tulosten blokkina. Jos tuloksista pitää, niin pitää Euroopasta. Jos ei noista tuloksista pidä, niin todennäköisesti on Eurooppaa vastaan, haluaa sitä vähemmän. Jos pitää tuloksista, niin todennäköisesti se haluaa enemmän. Se, mitä meillä ei ole, ei ole institutionaalista välinettä, jonka kautta vaihtoehtoiset Euroopat tulevat esille ja esitellään julkisessa keskustelussa sellaisella tavalla, että kansalaiset voisivat sanoa, että emme oikeastaan pidä tästä Euroopasta, mutta tuosta toisesta, siihen voisimme samaistua. Eli toisin sanoen, että olisi aito valinnan mahdollisuus eri suunta- suuntautumisvaihtoehtojen kanssa, ainakin kansalaisen näkökulmasta uskoisin, olisi hyvä vastatoimi sitä vastaan, että on tiettyä euroskeptisyyttä, tiettyn tyyppistä eh, varautumista kansallisiin ideoihin. Eli sanotaan, että ei, ole, ei pidetä Euroopasta niin kuin se on, eikä ole mitään vaihtoehtoista Eurooppaa esitelty. Eli ainakin vähintään paljon pystyttäisiin saavuttamaan, jos tähän suuntaan olisi mahdollista mennä. Kysymys sitten, onko todellakin tämä realistista tai onko siinä kustannukset liian korkeat, jos mennään tähän suuntaan. Se on liian monimutkainen keskustelu. Monet teistä ovat varmaan sellaisessa olleetkin jo mukana muodossa tai toisessa, mutta haluan vain ottaa esille tiettyjä standardiargumentteja tätä vastaan. Yksi sellainen on se, että katsokaa Euroopan parlamentin vaaleja nykyisellään Tilastot, joita Weiler siteerasi, osoittavat siihen suuntaan aika selvästi, että ei ole intressiä, vaikka parlamentti on saanut toimivaltuuksia ja äänestysvilkkaus on 79 vuoden jälkeen laskenut eikä mennyt ylöspäin. Siis se on vieläkin 25 yksikköä keskimäärin vähemmän kuin kansallisissa vaaleissa. Eli täytyy olla syvä systeeminen ongelma, jota ei voida voittaa helposti. Sitten on niitä, jotka viittaavat joko puuttuvaan identiteettiin tai siihen, että puuttuu kansalaisyhteiskunnallista infrastruktuuria, kieltä, yhteistä julkista tilaa, ehkäpä puolue, puolueen rakenne ei ole yhtenäisiä eurooppalaisia puolueita, puolet, jotka ovat, ovat syvästi mukana siinä, että yrittävät pitää koalitiansa pystyssä usein suurimman osan aikaa. Eli näitä, nämä kaikki ongelmat ovat ja sen vuoksi ei ole yllättävää, että No, meillä on sellaiset toimielimet kuin meillä on, eikä niitä helposti muuteta. En usko, että näin on oikein. Ja nähdään, että ovatko vasta-argumentit oikeita. Jo, että seuraavissa Euroopan vaaleissa onko meillä tällainen kilpailullinen vaalikamppailuprosessi, sille pitäisi antaa mahdollisuus yrittää. Jos näin tehtäisiin, niin uskon, että jos se tehtäisiin vakavasti ottaen ja hyvin, niin tulokset olisivat yllättäviä. Olisi tärkeää ainakin yrittää, se on yksi pointti, mutta on toinen vasta-argumentti, ehkäpä se on akateemisempi, mutta siitä on myös poliittinen versio, joka on aika vahva argumentti myös, ja siitä pitää olla tietoinen mielestäni, on tämä ajatus, että, että on jotain sellaista, mikä on ongelmallista, jota ehkä halutaan, että EU-hun kes- kehittyy piirteitä, jotka liitämme perinteisesti tähän tylsään vanhaan valtioon. Eikö EU ollut lupaus siirtyä sitä eteenpäin, luoda jotain aidosti uutta? Ja nyt sitten lopuksi kun prosessi menee eteenpäin, niin päädytään itse asiassa johonkin, jossa on rakenteellisia piirteitä, jotka saavat sen muistuttamaan yhä enemmän kuin mitä tahansa valtiota. Ja mielestäni tämän tällainen argumentti, sitä vastaan pitäisi asettaa tällainen herkkyys, jota se on monen henkilö ruumiillisesti elämänsä ajan. Hän ei viitannut siitä, että, miten, että kuvattiinko hänen luomaansa raken, rakennetta sui generis rakenteeksi tai miksi tahansa entiteetiksi. Hän piittasi siitä, että on funktionaalisia hyviä syitä yhdistää resursseja ja tehdä asioita yhdessä ja hän uskoo uskoo, että hän ajaisi idea, että, se, että siihen liittyisi perustavanlaatuisia hyviä arvoja. Jos me teemme sellaisen johtopäätöksen tänä päivänä, että funktionaalisesta pragmaattisesta syystä on tärkeää, että EUlla olisi tietyt toimivaltuudet finanssipoliittisella alueella, jos teemme johtopäätöksen oikein hyviä syitä yrittää saada aikaan mekanismit ja jonkunlainen, jonkun tyylinen hallitus, aitoa politiikkaa Euroopan tasolla se pitäisi tehdä, eikä mm, saamme, eikä meidän pitäisi antaa itsemme veloitella sellaisten, jotka puhuvat supervaltiosta. Meidän pitäisi pitäytyä pragmatismiin, funktionalismiin ja vaiheittaisuun, niin kuin Jean Monnekin teki, vaikka ja kun, kun tämä aika, joka meillä on ratkaista ongelmia, itse asiassa saattaa johtaa siihen, että EU kehittää, kehittääkin itse asiassa niin sellaisia rakenteita, jotka ovat meille tuttuja kansallisvaltiosta. Ecco, <clears throat> grazie professor Kum. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten on professori Mantsella, joka opettaa parlamenttioikeutta Rooman yliopistossa. Hän on ollut myöskin Euroopan parlamentissa vuodesta 1994 vuoteen 1999. Eli Manzella, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I'll speak Italian. Kiitoksia. Puhun italiaa, jos sopii. Ja jos laitatte nyt sitten kuulokkeet päähän, niin haluaisin kiittää tästä kutsusta, joka nyt saa minut palaamaan tänne vanhan rakkauteni syliin. Tämä kysymys, joka minulla on esitetty, on se, onko Euroopan parlamentti legitiimin toimielimenä monen tason hallinnossa Euroopassa – mutta ehkä pitäisi katsoa kysymystä toiselta puolelta. Eli onko uusi eurooppalainen hallinto sinänsä legitiimi ja millä tavalla Euroopan parlamentti voi sitten vastata tätä legitiimiteettiä. No, uutuus on nyt se, mikä on tullut esillekin tässä keskustelussa. Eli kun puhutaan demokraattisesta vajeesta, niin sen luonne on muuttunut. Aluksi tämä koski ainoastaan korkeimpia tasoja EUn institutionaalisessa rakenteessa, ja toisaalta se koski myöskin eurooppalaista kansalaisuutta. Nyt kun puhutaan demokraattisesta vajeesta tai legitimiteetistä, niin tästä on tullut hyvin keskeinen kysymys. Ja nyt tämä ongelma koskee sekä koko EUta että myöskin jäsenvaltioita. Ja niillähän on yhteinen poliittinen kohtalo. kriisi paradoksaalista kyllä on edistänyt integraatiota EUn ja jäsenvaltioiden välillä kuin mikään aikaisempi poliittinen toimenpide aikaisemmin. Eli mitä tässä on tapahtunut? No, kansalliset dynamiikat ovat muuttuneet aluehallintojen ja parlamenttien vaikutuksesta. Ja nyt meidän täytyy muistaa, miten Euroopan keskuspankki vaikuttaa EUn toimintaan ja miten muut toimielimet sitten toimivat. Eli nyt on tilaa federalismolle ja täytäntöönpanevalle parlamentarismille. Eli ehkä alkaisemmat periaatteet eivät enää pidä paikkaansa, koska meidän täytyy katsoa nyt millä tavalla sopimuksia nykyään tässä kontekstissa tehdään. No, parlamenteissahan on luottamusta. Ensinnäkin hallitukset tarvitsevat parlamenttiensa luottamuksen, mutta myöskin Euroopan toimielinten luottamuksen. Jos parlament ehtii antaa epäluottamuslauseen. niin sitä pelätään vähemmän kuin markkinoiden kielteistä reaktiota. Näin ollen tämä kriisi on nyt määritellyt sen, mihin Eurooppa-myönteiset olivat aina pyrkineet. Eli nyt on syntynyt yleinen eurooppalainen alue, jolla Eurooppa-kysymykset ovat hyvin keskeisiä. Mutta Euroopassa on nyt kuitenkin erilaisia hallituskriisejä. Siellä on virkamieshallituksia, Eurooppa-vastaisuus on lisääntynyt ja monet huutavat menetetyn suverenisuuden perään. Nyt Euroopassa katsotaan, millaiset tahot tekevät päätöksiä Euroopassa, EU:ssa ja kansallisissa instituuteissa. Ja näitä tahoja ei enää pidetä palomiehinä, vaan itse asiassa tämän tulipalon aiheuttajina. Ja tämä nyt selittää tätä ajatusta tästä Euroopan laajuisesta kansanäänestyksestä. Eli esimerkiksi eri tuomarit ja hallitukset ja parlamentit haluavat luopua vastuusta, koska tilanne on yhä huolestuttavampi. Nyt kun katsotaan näitä EUn ja jäsenvaltioiden riskejä, niin Euroopan parlamentti ei enää ole vain yksi toimielin, joka vastaa eri alueista, vaan nyt kun ajatellaan sekä EUta että jäsenvaltioita, niin Euroopan parlamentilla on nyt rooli, joka pohjautuu demokraattiseen legitimiteettiin. Eli nyt meidän täytyy analysoida, millaisia innovaatioita on nyt eurooppalaisen hallinnon kehityksessä, jotta voidaan katsoa, miten Euroopan parlamentti pystyy osaltaan edistämään demokraattista etenemistä. Ja on kolme suurta muutosta. Ensinnäkin nyt on turvauduttu kansainvälisen oikeuteen, jotta on päästy eroon esteistä rahoitusalan vakauttamiselle. Ja toiseksi on puututtu jäsenvaltioiden perustuslakeihin, jotta sillä olisi enemmän toimivaltuuksia rahoitusalalla. Ja myöskin on edelleen kehitetty on kehitetty parlamenttien välistä yhteistyötä pysyvällä tavalla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ensinnäkin tämä kansainvälinen oikeus nyt kun on finanssipoliittinen sopimus, ja sitten tämä vakautusmekanismi, jossa myöskin on viitattu finanssipoliittiseen sopimukseen. Niin. EU:ssa on haluttu vahvistaa yhteistyötä, jotta on päästy eroon muodollisista ja poliittisista esteistä, joita vielä on rahoitusvakaudelta. Näin ollen Euroopan parlamentin toimivaltuudet, niin kuin ne on kirjattu Lissabonin sopimukseen, ovat kaikilla aloilla koskemattomia, mutta ne itse asiassa vahvistuvat, jos niitä verrataan uusiin toimiin, joita komissiolle on määrätty. Ja parlamenttihan pystyy harjoittamaan valvontaa valtuuksia näissä kysymyksissä. No sitten Euroopan parlamenttiin liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kun on tällaista epätyypillistä vahvistettua yhteistyötä, silloin parlamentti parlamentti täysistunnossaan takaa myös sen, että ne parlamentin jäsenet voivat tarkastella näitä kysymyksiä, vaikka heidän jäsenvaltionsa eivät olisikaan näiden sopimusten piirissä. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, miten Euroopan parlamentin valiokuntien kokoonpano pysyy ennallaan. Tässähän on viitattu artiklan 13 finanssipoliittisesta sopimuksesta. Eli budjettipolitiikasta puhutaan asiasta vastaavissa valiokunnissa kansallisissa parlamenteissa. Eli näissä asioissa ei haduta mitään muuttuvan maantieteen Euroopan parlamenttia, kun ajatellaan nyt yhä kasvavia eroja Euroopassa. Parlamentin yhtenäisyys jo senän, sinänsä on osa demokraattista legitimiteettiä, ja tällä tavalla estetään hallitusten välisyyden ja kansainvälisyyden liiallista lisääntymistä. No sitten jäsenvaltioiden perustuslakien muutokset esimerkiksi budjettitasapainon suhteen tai eurooppalaisen ohjausjakson suhteen ja finanssipoliittisen sopimuksen myötä myöskin luovittiin yksimielisistä päätöksistä ja myöskin liitettiin ehtoja vakausvälineen käyttöön. Ja sitten millainen rooli Euroopan parlamentilla on, kun laaditaan uusia sääntöjä. Tässähän toimitaan niin vähän julkilausuman numero 11 mukaisesti. Mutta kaikki tämä ei kuitenkaan heijastu niissä tehtävissä, joita parlamentille on tällä hetkellä annettu. No kuitenkin täytyy muistaa, kuinka tärkeää on taloudellinen vuoropuhelu, josta Sixpackissa on määritelty. Ja tämän vuoropuhelun kautta Euroopan parlamentti voi hyödyntää enemmistöään ja myöskin sitä, että se on budjettivallan käyttäjä. Ja mehän kyllä tiedämme, mitä kaikkia ongelmia tähän liittyy parlamentin osalta, mutta budjetti on aina demokraattisten kysymysten ytimessä. No sitten Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen suhde. No tuntuu, että tässä asiassa on nyt edistytty Lissabonin suhteen, mutta kuitenkin Lissabonin sääntöjä noudattaen. Nyt meillä on todellinen Euroopan parlamentin rooli ja myöskin kansallisten parlamenttien rooli on kasvanut. Erityisesti parlamenttien välinen yhteistyö on lisääntynyt. Ja tämä yhteistyö on sellaista, että Euroopan parlamentti voi olla hyvin keskeisessä roolissa eri kansallisten parlamenttien välisessä yhteistyössä. Eli tämä on tällaista yhteysparlamentarismia. Eli tällä tavalla ollaan yhteydessä Euroopan tasolta jäsenvaltioihin. No, tietenkin edelleen vastustetaan jäsenvaltioiden alahuonetta parlamentissa, mutta tämä voisi olla jonkinlainen taho, jota kuullaan. Eli se voisi olla kuitenkin valtaa käyttävä alahuone. Eli demokratiassa voitaisiin toimia näin. Eli tässäkin kysymyksessä Euroopan parlamentti voisi olla keskellä verkostoa, jossa käydään parlamenttien välistä yhteistyötä. Ja Euroopan parlamentti voisi järjestää tällaisia konferensseja, jotta näillä kokouksilla olisi todellista merkitystä. Niin puheenjohtaja lopuksi Eurooppalaisen hallinnon uudet ulottuvuudet eivät ole heikentäneet Euroopan parlamentin roolia, vaikkakin nyt päätöksenteko on pitänyt keskittää kriisin aikana. Tietysti kun puhutaan parlamentin legitimiteetistä, niin parlamentissahan äänestetään ja sillä pitää olla legitimiteettiä. Ja tämä legitimiteetti liittyy kansalaisten äänestysten laatuun. Ja esimerkiksi se, mistä Duff puhui, tai professori Kuhn, eli se, että eurooppalaiset poliittiset perheet pystyvät tekemään hyvin paljon jos kansalaiset voisivat äänestää Euroopan tasolla. Eli jos Euroopan parlamenttiin vaaleista tehtäisiin todella eurooppalaiset. Eli vuonna 2014 vuoteen on aikaa. No ei nyt ole enää kovin paljon aikaa, mutta meidän täytyy siirtyä tähän suuntaan, koska on illuusiota kuvitella, että legitimiteetti tulisi pelkästään taloudellisesta ja rahoitustoiminnasta, vaan meillä pitää olla myöskin innovatiivisia välineitä käytössämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt tämä toinen paneeli on päättynyt. Siis tämä on kolmas. Tässä oli nyt viisi puheenvuoroa vielä ja ensimmäisen puheenvuoron saa kollega Tarkovski. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvin paljon näistä erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Aivan aluksi haluaisin antaa kaksi kommenttia ja sitten esittää kysymyksiä. Te käsittelitte monia eri asioita, mutta jos aloitamme professori Weilerin kysymyksistä liittyen solidaarisuuteen ja kansaan, te teitte vertailun Texasin ja Kalifornian tai Massachusettsin välillä liittyen siihen, mitä on tapahtunut. Onko tämä aito kysymys? Te aina puhutte demoksista ja siitä, että olemme tehneet valinnan olla luomatta kansaa demosta tai että tämä ei olisi jotakin, mitä me pyrimme saavuttamaan, mutta onko tässä todellakin kysymys kansasta, demoksesta. Jos me nyt palaamme Madisonin ja Hamiltonin välisen väittelyn historiassa Yhdysvalloissa, silloin hän oli aivan samanlaista argumentointia kuin täällä nyt, kun Virginia maksoi velkojaan ja muut eivät ja oli tällaisia vapaamatkustajia. Tämä väittelyhän oli aivan perustaja isille ongelma ja heillähän on nyt kuitenkin Yhdysvalloissa paljon enemmän tätä kansaa, kansan ajatusta demosta kuin Euroopan unionissa koskaan on ollut. Nyt jos me pohdimme tilannetta, jossa puolalaisille esimerkiksi on rakennerahastojen kautta suunnattu varoja. Varat on käytetty hyvin. Se ei aiheuta mitään ongelmia ihmisille, koska nämä varat on käytetty oikealla tavalla, mutta jos Kreikkaan suunnataan varoja ja sitten ihmisillä on sellainen tunne, että varoja on käytetty väärin, ihmiset eivät hyväksy sitä. Eli ihmiset siis hyväksyvät sen että varoja suunnataan henkilöille, jotka käyttävät ne vastuullisesti ja näin voidaan luoda esimerkiksi työpaikkoja. Minä pohdin tässä sitä, onko tässä todellisuudessa kysymys siitä, että meillä on yhteinen mm, kohtalo tai ei ennemminkin kuin kysymys kansasta tai kansantunteesta. Sitten toinen asia. Puhuitte mahdollisuudesta niin kutsusti heittää roistot ulos. Onko tämä todellisuudessa todellinen ongelma? Mielestäni, ellemme nyt ryhdy mestaamaan komission puheenjohtajaa hänen toimikautensa lopuksi, ja tämähän ei olisi kaiken tyydyttävä ratkaisu. Olisi varmastikin vaikea löytää asioita, jotka todella voisivat ravistella ihmisiä. Esimerkiksi tässä valiokunnassa meillä kaikilla on kokemusta siitä, että olemme käyneet Euroopan unionin Euroopan parlamentin vaaleja ähm, poliittisten ryhmien lippujen alla. EPP esimerkiksi sanoi, että tämä on heidän ohjelmansa, tässä ovat heidän äh, ehdokkaansa ja heillä on yhteinen äh, kampanja oman lipun alla ja mielestäni olisi hieno ajatus, että meillä olisi ylikansallinen lista. Täällä valiokunnan jäsenet osaa ainakin tukea tätä ajatusta. Meillä olisi siis yhteinen lista, jossa olisi eri maista ehdokkaita. Mutta minä en ole varma, vaikka mielelläni ryhtyisin tähän kokeiluun, että tämä itse asiassa ratkaisisi mitään. Ongelmana on ennemminkin se, että ihmiset ovat sitä mieltä, että minun ongelmiani ei Euroopan tasolla ratkaista. Ihmisten ongelmat liittyvät työllisyyteen, sairaanhoitoon, eläkkeisiin niin edespäin. Ja vaikkapa me antaisimme mahdollisuuden vaikuttaa jollakin tavalla Euroopan unionin ohjaamiseen. Se ei se muuttaisi kovinkaan paljon asioita. Ja sen lisäksi tämä liittyy siihen poliittiseen järjestelmään, joka meillä on. Olemmeko me todella niin erilaisia? Siis minähän olen EPPstä. Olemmeko me niin erilaisia ö, ähm, mielipideitämme sosialistien kanssa, mitä tulee Euroopan tulevaisuuteen? Tietenkin eroja on, mutta ovatko ne tässä talossa esimerkiksi niin suuria eroja, että ne vaikuttaisivat. Tässä talossa on kompromissin äh, perinne. Me voimme väitellä ja olla eri mieltä, mutta lopulta me tulemme kokoonnumme yhteen ja luomme kompromissin esimerkiksi sosiaalisesti EPP, sillä jos meillä ei ole kompromissia, me emme saa aikaan mitään suhteissamme jäsenmaihin ja neuvottelussa neuvotto, neuvoston kanssa. Tietyllä tavalla täällä ei koskaan ole enemmistöä ja vähemmistöä tässä talossa. Ja nämä rajat ovat hyvin hämärtyneet tämän kompromissikulttuurin vuoksi. Olisi hyvin vaikeaa omaksua aivan radikaalisti erilaisia mielipiteitä. Esimerkiksi tässä valiokunnassa suurimmat poliittiset ryhmät ovat, vaikka ne ovat eri ryhmiä, niin 99 prosentissa tapauksia samaa mieltä tulevaisuudesta Euroopassa. Nyt me olemme kriisissä. Monet ihmiset etsivät radikaaleja ratkaisuja, eräät pitävät federalistisia ratkaisuja parhaana, toiset ovat radikaaleja. Jean-Claude Piris sanoi kirjassaan ennemminkin kuin äskeisessä puheessaan, että meidän pitää luoda unioni unionin sisällä, jolla olisi omat instituutiot ja niin edespäin. Minä uskon vahvasti ja tekin aina puhutte siitä, että meidän pitäisi säilyttää Euroopan unionin projektin ainutlaatuisuus. Se on meidän vahvuumme, vahvuutemme. Ja meidän pitäisi olla perustuslaillisesti sallivia. Voimmeko vielä saavuttaa tämän? Eräät ihmiset sanovat, että tässä syynä on laajentuminen ja olemme joutuneet sellaisen pisteeseen, jossa tämä ei ole enää mahdollista ja siksi sitä radikaaleja ratkaisuja. Mutta voimmeko me todella puolustaa eurooppalaisen projektin ainutlaatuisuutta ja samaan aikaan suojella toimielinten äh, toimivallan koskemattomuutta. Se on todella se kysymys, jota meidän pitäisi tässä valiokunnassa pohtia. Uh, Andrew, the floor is yours. Yes. Um, uh, uh Rafal, uh, where uh, compromise? Rafael. missä kompromissi ei toimi tässä talossa, missä on vaikea artikuloida asiaa, on liittovaltiokysymyksessä, vedellisessä kysymyksessä. Tämä oikea jakolinja tässä talossa ei ole klassinen pulepoliittinen linja, vaan federalistien ja nationalistien välillä ja olen kateellinen amerikkalaisille. Koska torstaisin kongressin kaksi suurta ryhmittymää, federalistit ja republikaanit, jotka, joita sattumalta, tai josta sattumalta muistamme, että niitähän George Washington oli tällaista ryhmien kasvamista vas- kehittymistä vastaan, mutta se tapahtui kovin nopeasti ja suhteellisen yksinkertaisesti, koska ei ollut kilpailevia vakiintuneita poliittisia puolueita 13 liittovaltion lisäksi. Anteeksi, kolmen osavaltion lisäksi. Meillä on sama ongelma, mutta paljon monimutkaisemmissa olosuhteissa, jossa täytyy kilpailla suoraan ja välittömästi olla vastakkainasettelussa kansallisen puolueiden oman intressin kanssa, joilla on kapea alainen visio ja joilla on itse asiassa valtamonopoli niihin ihmisiin, jotka lähetetään tähän taloon ja myöskin komissioon. Olisin kiitollinen, jos kuulisin erityisesti amerikkalaisilta kollegoilta, jos heillä on mitään hyvää neuvoa juuri siitä, että miten saattaisiin nopeuttaa eurooppalaisen puolueiden, eurooppalaisten poliittisten puolueiden kehittymistä ja pahoittelen kovasti sitä, että oma ehdotukseni ylikansallisiksi listoiksi ovat pantu jäihin tässä talossa. Mutta voin vakuuttaa kaikille, että tällä kertaa yritämme velvoittaa poliittiset puolueet ehdottamaan kovan, kovien, kovan nimen ehdokkaita ehdokkaiksi komission puheenjohtajaksi. On tärkeää, että tämä parlamentti eh, huomaa ja toteaa, että se on vastuussa komission puheenjohtajan valinnasta. Ennen Lissaboniahan tässä asemassa ei oltu. Ja nyt kun herra Barroso ei asetu ehdolla enää, jos näin on, niin voi olla aito kilpailuasetelma hänen seuraajakseen. Ja se päätös on sitten viime kädessä meidän. Minä toivon myöskin kovasti, että parlamentti sopii siitä, että vaaditaan puolet komission kollegion jäsenistä, eli 14, on parlamentista tällainen liike symboloisi tätä yhteislainsäädäntövaltaa, joka on parlamentilla ja neuvostolla. Ja siinä rakennettaisiin sellaisen puheenjohtajan varaan, kuten Michel Barnier oli, tai kun hänet valittiin 29, tai hänet valitsi ensin parlamenttia sitten siirrettiin komissioon monia viikkoja myöhemmin. Tarvitsemme itseluottamusta ja viisautta tehdä kokeiluja Ja täytyy saada tähän parlamenttiin niin paljon federalistisia jäseniä niin paljon kuin mahdollista 2014. Täytyy myös vaatia, että Lissabonin säännökset komission koosta tulevat noudatetuiksi. Siis haluan sanoa, että haluan komission 19 jäsentä eikä 28. Pelkäänpä, että että tämä poliittinen suostuttelu, joka irlantilaisia kohtaan oli, että hyväksyisivät sopimuksen, niin olen varma, että se ei jatkuu ja vai, nyt ja vaikuta seuraavan komission valintaan, vain että parlamentti voi hyväksyä. Ja kun parlamentti voi hyväksyä komission jäsenet, olemme vahvassa asemassa siinä suhteessa. Pitäydytään Lissabonin määräyksiin. Grazie, onorevole Daff. Adesso... Kiitoksia. Seuraavaksi Brons. Thank you. <coughs> Kiitoksia. löysin tämän Valersin alustuksen tai pidin sitä hyvänä ja aika rehellisenä. No itse olen aika nationalisti, mutta ymmärrän kyllä muidenkin jäsenvaltioiden kansalaisten tilanteen. On helppo ymmärtää, miksi jotkut Pohjois-Euroopan valtiot eivät halua pelastaa eteläisiä valtioita. Ei se ole pelkästään avokätisyyden puutetta tai ilkeyttä, mutta se, että ei ole varsinaisesti eurooppalaista kansaa, niin se on aika merkittävä tekijä. Ja ihmiset, jotka ovat tällä kannalla, niin ei heidänkään kantansa voi ihan suoralta kertaa lytätä. Ja kun ajatellaan omia varoja, niin se ei riitä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Minä vastustaisin tällaisia pelastamisia, jos oma maani olisi euroalueella, on se, että se ei ole, tai nämä pelastukset eivät ole mitään avokätisyyden osoituksia. Jos EU todella välittäisi etelästä, niin se vapauttaisi nämä maat eurosta, sen yliarvostuksesta ja säästötoimista ja työttömyyden kierteestä. Kums puhui Euroopan kilpailevista näkemyksistä. Se oli aika mielenkiintoista ja mielikuvituksellista. Mutta hänen ajatuksensa on se, että olisi kilpailevia tapoja edistää Eurooppa-hanketta. No ei nyt ole mikään nurkkakuntainen britti, enkä halua kääntää selkääni Euroopalle kulttuurisena ja historiallisesti merkittävänä alueena, mutta en kuitenkaan halua, että EU loisi poliittisen elimen Eurooppaan, jossa Eurooppa eurooppalaisuutta olisi ainoastaan maantiede, eikä se olisi demografisesti eikä kulttuurisesti eurooppalainen. En ainakaan pidä siitä, miten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitellään synonyymeinä. Eli ne, jotka vastustavat EUta, ovat samalla anti-eurooppalaisia. Se ei pidä paikkaansa. Eurooppa toisin kuin muut mantereet on maantieteellisesti kolmas osa läntistä Aasiaa. Ja sen identiteetti liittyy sen kansoihin ja kulttuureihin. Ironia on se, että EUssa puhutaan Euroopasta, mutta siinä halutaan muuttaa Euroopan identiteettiä kulttuurirelativismilla ja demografisilla muutoksilla. Kiitos. Bene, grazie. E l'ultimo Kiitoksia sitten. Sitten vielä Guerrero. Sì, grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kommenttia vielä näistä puheenvuoroista, joita Kum ja Mantella pitivät. Eli muutama ongelma, jotka nyt ovat estämässä EUta. Ja ongelmia, jotka täytyy nyt ratkaista muutenkin kuin toimielintä tai perustuslain tasolla. Nämä ongelmat liittyvät julkiseen mielipiteeseen ja epäsolidaarisuuteen EU:ssa. Professori Kum puhui hyvin pitkään siitä, millaisia käyttäytymiseroja on, kun siirretään tuloja verojen kautta toisille kansalaisille tai sitten kun siirretään tuloja alueelta toiselle. Ensimmäisessä tapauksessa kyse on ideologisesta kysymyksestä, eli kun siirretään varoja niiltä, joilla on varoja, niille, joilla ei ole, julkisen politiikan kautta, ja se on täysin legitiimiä myöskin keskustaoikeistossa, johon Traskovskikin kuuluu. Mutta sitten kun siirretään varoja alueiden välillä, niin siinä on helppo heittäytyä uhrin asemaan. Nyt hyvin monissa, no omassakin maassani, Espanjassa tällä hetkellä, voidaan nähdä, että sen sijaan, että olisi jonkinlaista logiikkaa, eli korkeita tuleja, joita käytetään alhaisten tulojen hyviksi. Eli se olisi siis alue A, jota sitten muut alueet, vaikkapa B-alueet sitten riistävät. Tämä on nyt vähän epäloogista. Ja tällainen ajattelutapa on nyt ollut Euroopassa heti kriisin alusta lähtien. On maita ja julkisia mielipiteitä, joissa katsotaan, ettei tarvitse olla solidaarinen muiden jäsenvaltioiden ongelmien suhteen. Ja kun katsotaan julkista mielipidettä, tietyissä mielipidettä, niin ne jatkuvasti ovat EUn idean vastaisia. No, tästä on yksi tapa päästä eteenpäin ja käsitellä ongelmia toisella tavalla – EUn läsnäolo jokaisella alueella, sen pitäisi olla taloudellisesti vahvaa läsnäoloa. Se ei voi olla vahvaa, kun EUn budjetti on noin yksi prosentti kansallisista bruttokansantuotteista Euroopassa. Ja toiseksi nämä resurssit eivät tule jäsenvaltioista, jotka katsovat olevansa budjetin hallitsijoita, vaan kyse on kansalaisilta saatavista varoista erilaisten verotuskeinojen ja muiden kautta. No ei nyt ehdota mitään radikaalia muutosta, että tästä tilanteesta siirryttäisiin yhtäkkiä omiin varoihin, jotka kerätään ihan eri tavalla, tai että yhdestä prosentista siirrytäisikin yhtäkkiä 30 prosenttiin Euroopan bruttokansantuotteesta. Mutta nyt on edettävä niin, että Euroopan kansalaiset näkevät, millaista hyötyä unionista on heidän elämässään, kun ajatellaan taloudellista toimintaa, joka on riittävää ja johdonmukaista. Ja tätä ei pidä nähdä Saksasta siirtona Italiaan tai Hollannista Espanjaan, vaan Euroopan kansalaisilta toisille kansalaisille, jotka ovat solidaarisia ja jotka käyttävät oikeanlaista finanssipoliittista menetelmää ja siirtävät varoja kansalaisilta toisille, niin kuin yhdistyneen kuningaskunnan sisällä tai Espanjan sisällä. Eli meidän pitäisi hiukan edetä näiden omien varojen järjestelmän suhteen. No sitten toinen ajatus liittyy siihen, mistä professori Mantsella puhui. Hän puhui näistä kolmesta kohdasta, Eli kansainvälisen oikeuden soveltaminen tällä tavalla on päästy eroon näistä maiden välisistä esteistä. No Espanjassa sanotaan, että, että leipää tänään ja nälkä huomenna. Eli me ratkaisemme tämän ongelman nyt välittömästi, mutta sille ei anneta sitten jatkuvuutta Eurooppa-hankkeen kautta, eli meillä on silloin hallitusten välinen järjestelmä ja käytämme hallit- kansainvälistä oikeutta, joka ei ole sama kuin EUn oikeus. Sitten toinen kohta, eli perustuslakien muuttaminen jäsenvaltioissa heikentää myöskin legitimiteettiä näiden valtioiden osalta. No Mansella tuntee Espanjan tapauksen hyvin, koska hän oli kehittämässä Espanjan perustuslakia. Ja on ollut mahdotonta muuttaa tiettyjä kohtia Espanjan perustuslaista 35 vuoden aikana. Ja nyt haluttiin tehdä, tehdä tiettyjä muutoksia, jotkut vähän suurempia kuin toiset, mutta tämä estettiin poliittisesti, eikä muutoksia voitu tehdä. No sitten hyväksyttiin finanssipoliittinen sopimus ja tehtiin johtopäätös, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön budjettikuri perustuslaissaan. Ja alle viikossa sitten muutettiin Espanjan perustuslakia ja otettiin mukaan tämä sääntö. No aina oli puhuttu siitä, että perustuslain muutos vaati, vaati suuren konsensuksen ja paljon erilaisia ehdotuksia ja kansalaiset täytyy ottaa mukaan ja niin edelleen. No ei siinä näin käynyt. Ja nyt tällä hetkellä meihin kohdistuu paineita. Meillä on sanottu, että muutitte perustuslakia ottaaksenne budjettikurin käyttöön. No sitten on muitakin muutoksia, joita on odotettu jo 30 vuotta. En nyt tiedä, onko tämä harkin pohtimin, pohdiskelua vai valittamista. En tiedä, kuinka erilaisia erilaiset kansalliset järjestelmät ovat, mutta kun ajatellaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välistä roolia, niin ne eivät ole kovin läheiset tai veljelliset suhteet. Varmaankin aika monessa jäsenvaltiossa kansalliset parlamentit pelkäävät, että jos Euroopan Eurooppa-hankkeessa edistytään ja Euroopan parlamentti vahvistuu, niin silloin heikennetään tai sitten kansallisten parlamenttien olemassaolon peruste häviää. Ja hyvin usein nykyään sanotaan, että politiikka on yhä eurooppalaisempaa mutta kuitenkin kansallisella tasolla toimitaan hyvin kansalais, kansalais, kansantasoisesti. Eli täällä Euroopassa tehdään monia päätöksiä toimista, jotka liittyvät legitimiteettiin, mutta sitten kussakin jäsenvaltiossa käydään poliittista keskustelua ihan tyhjästä, koska sen, sitä ei tule seuraamaan mikään päätöksenteko. Ja minä tietysti katson, ettemme voi edetä legitimiteetin suhteen demokraattisesti, mikäli ei ole Euroopan parlamenttia, joka valitaan. Ja kansalaiset tietävät täysimittaisesti, mistä päätetään, ei pelkästään parlamentin kokoonpanosta, vaan myöskin hallituksesta. Ja poliittinen ryhmäni on juuri hyväksynyt sosialistien puoluekokouksessa sen, että seuraavissa vaaleissa on ehdokas meidän ryhmästämme ja uskon, että näin on myöskin muissa poliittisissa ryhmissä. Ja tämä on mielestäni merkittävä askel eteenpäin. Monien maiden kansalaiset äänestävät parlamentin edustajia, mutta tiedävät, että riippuen sitten äänestystuloksesta sitten muodostuu jonkinlainen hallitus. Ja tämä henkinen suhde äänestäjän päässä nyt sitten Eurooppa-vaaleissa täytyy saada sellaiseksi, että ne osataan yhdistää Eurooppa-vaaleihin. Ja tässä olivat minun huomioni. Tässä lopuksi sanoisin vielä, että myöskin Kuum puheenvuorossaan no vaikka minä yritän olla eurooppalainen, eurooppamyönteinen ja sitä olenkin, mutta kun tulen Espanjan kaltaisesta maasta, niin täytyy sanoa, että sehän nyt on selvää, että ensimmäiset, jotka vastu, ö, vastustivat tätä sixpackia, mehän tuimme Saksaa aluksi. Ja jotkut ongelmat, jotka liittyivät pankkimaailmaan ja joita on esiintynyt Etelä-Euroopassa, johtuvat epätasapainosta, kun näitä kauppatasetta ja maksuja, koska on ollut etelästä pohjoiseen pääomavirtoja. Ja tällä hetkellä hän pohjoinen rahoittaa itseään ilmaiseksi, kun taas Etelä-Euroopassa – joudutaan turvautumaan rahoitukseen, jonka korko on 6 prosentin kieppeillä. Ja näin ei kävisi liittovaltiossa. Ja siksi meidän täytyy pyrkiä siihen, ettei näin käy myöskään Euroopan unionissa, olipa integraation taso mikä hyvänsä EU:ssa. Kiitoksia. Nyt sitten professorian vastaus aika. Ne, jotka puhuivat toisessa paneelissa, voivat vastata ja nyt sitten nämä kolmannen paneelin puhujat. Eli nyt teillä on vain viisi minuuttia puheaikaa ja pyytäisin, että noudatatte tätä puheaikaa. Voitte puhua missä järjestyksessä haluatte, mutta ehkä voitte noudattaa tätä puheenvuorojärjestystä. Eli ehkä Hus voisi nyt aloittaa tämän vastauskierroksen. Thank you, President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt rajoitan puheenvuoroni kahteen kommenttiin liittyen siihen, mitä keskustelussa tuli esiin. Ensimmäinen on seuraava tämä ajatus, että politisoituminen on jollakin lailla tarpeellista ja haluttavaa. Ymmärrän tämän suuresti tietenkin, mutta haluaisin vain korostaa sitä, että jollakin tavalla näinhän tapahtuu jo. Ei sellaisella tavalla, jota me olimme ennakoineet, mutta kuitenkin. Näin tapahtuu, sillä on tosiasia, jos tarkastellaan vaaleja, jotka ovat tapahtuneet tänä, tänä vuonna Euroopan mantereella on monilla tavoilla selvää, että nämä vaalit olivat eurooppalaisia vaaleja. Kreikkalaiset äänestivät suuresti riippuen kysymyksistä, jotka liittyvät Euroopan unionin jäsenyyteen ja siihen, mitä jäsenyydestä seuraa. Ja ymmärsin, että Hollannissa myöskin yksi suurista kysymyksistä liittyi EU-jäsenyyteen ja jollakin tavalla sanoisin, että eurooppalaiset kysymykset olivat keskeisessä roolissa Ranskan presidenttivaaleissa. Tämä on jotakin, mitä ei ole täysin käsitetty. Miksi? Siksi, että tässä voisin viitata ranskalaisen esimerkkiin, koska tunnen sen parhaiten. Tämä tapahtui sellaisella tavalla, itseisi vastannut aivan täysin sitä, mitä ihmiset yleensä tarkoittavat, kun puhuvat eurooppalaisista, eurooppalaistuneista vaaleista. Yleensähän meillä on tämmöinen federalistinen näkökulma ja sitten kansallinen näkökulma. Mutta nämä asiat, jotka Straskowski mainitsi, ähm, maahanmuutto, talous ja niin edespäin, olivat tapetilla, ei se haluammeko me kuitenkin fiskaali tai federaalisen unionin, mutta nämä kysymykset eivät varsinaisesti liity siihen, mitä Euroopan unioni on tekemässä. Siis lopultakin kampanjoissa oli pakko tuoda esiin se, mitä valituksi mahdollisesti tullessaan ehdokkaat tekisivät ei vain kansallisella, mutta myöskin eurooppalaisella tasolla. Tietyllä tavalla tämä on hyvä asia, sillä se politisoi Eurooppaa. Tämä on totta. Mutta kuitenkin minulla on jonkin verran huolia. Pelkään, että tilanteessa, jossa meillä ei ole yhtenäistä puoluejärjestelmää, kasvava polarisoituminen, jossa periaatteessa ihmiset etelästä tuovat esiin ongelmia, joita heillä on niin sanotusti unionin pohjoisten kumppaneidensa kanssa ja sitten pohjoisen mm, kansat ilmaisevat hyvin suurta epäluottamusta etelää kohti ja niin edespäin. Mainitsen tämän nyt kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että politisoituminen on tietyllä tavalla alkanut jo ja todellinen kysymys, joka meillä on, on se, että meidän tulee varmistaa, ettei tämä uhkaa unionin vakautta. Tämä saattaisi olla mahdollisuus tehdä myöskin Euroopan parlamentin vaaleista politisoituneemmat, mutta tässä, tässä on toinen ongelma. Seuraava huomio, niin näiden vaalien politisoituminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että meidän pitää keskittyä niihin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Työpaikat, työllisyys, talous, maahanmuutto myöskin. Pidetäänpä siitä sitten tai ei. Tämä olettaa ei vain sitä, että unionin puolelta puolueiden täytyy ryhtyä mukaan leikkiin, mutta myöskin sitä, että nämä kysymykset, jotka ovat tärkeitä kansalaisille, ovat myöskin mukana tässä unionin outputissa tuloksissa. Nämä tulokset eivät välttämättä aina vastaa kansalaisten odotuksia. Puhuttiin budjetista, joka vastaa yhtä prosenttia unionin PKT on hyvin vaikea kuvitella, kuinka meillä voisi olla sellaisessa puitteissa todellista makrotaloudellista politiikkaa. Täytyy ottaa huomioon tilanne, jossa Euroopan unioni on ne kompetenssit, joilla on, ja se, kuinka me voimme todella vastata kansalaisten toiveisiin. Jos me seuraamme tätä päättelyketjua sen loogiseen päätökseen, meidän tulisi pohtia sitä, viekö eurooppalaisten vaalien politisoiminen meidät tilanteeseen, jossa meidän pitää uudelleen jakaa toimivaltaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Sanon tämän, koska olen sitä mieltä, että en ole ainut, joka haluaisi nähdä tällaista mahdollista logiikkaa käytännössä toiminnassa ja joillakin olisi hyviä syitä olla menemättä tälle politisoitumisen tielle. Erät sanovat, että tämä on jo tapahtumassa ja Eräät puolueet ovat päättäneet, että näin tulisi tapahtua Euroopan tasolla, mutta minä odotan ja katson. Minä ajattelen tässä mukavaa brittiläistä sanontaa, joka menee vähän niin, että kinkuksi tarkoitettu porsas ei äänestä joulun puolesta. Tällainen poliittisoituminen voisi olla hiukan kyseenalaista, mutta toivottavasti minä olen nyt väärässä. Mi pare di non vedere professor. Kiitoksia. Vessels nyt ei taida olla paikalla. Eli seuraavaksi sitten professori Weiler. Uh, uh I thank uh, people for Kiitoksia näistä kommenteista. Asiat, jotka tulivat esille, niihin nyt ei voi ihan lyhyesti vastata. Mutta tästä demoksesta Euroopan kansa. No, meidän ei pidä ajatella eurooppalaisia samalla tavalla kuin saksalaisia tai ranskalaisia tai italialaisina. Se on demos, joka liittyy arvoihin. Ja solidaarisuuteen, eikä niinkään mihinkään orgaaniseen liitokseen. Ja kun tämä tilanne kehittyy, niin sitten kaikki osat Eurooppaa tunnetaan yhtä läheisiksi. En usko, että Euroopan ainutlaatuisuudesta voidaan pitää kiinni, koska siihen liittyy paljon integraatiota, mutta toisaalta myöskin osan jäsenvaltioiden autonomisuus. Mutta se, mitä Kum sanoi ja myöskin muutamat muut, politisaatio on tärkeää, että on muodollisia rakenteita, mutta Euroopan parlamentti on vähän niin kuin identiteettikriisissä. Se voi olla toimielin, joka hakee kompromisseja. Useimmat päätösasemat saavat hyvin suuren, suuren enemmistön taakseen oikealta ja vasemmalta, ja se on tietysti hyvä Euroopan kannalta monien asioiden osalta, mutta sitten kansalaiset menetetään. Eli tässä on nyt tällainen eksistentiaalinen valinta, joka pitää tehdä. Politiikassa ei pidä taistella taistelemisen vuoksi, vaan pitää tehdä valintoja. Ja Euroopan parlamentin pitäisi olla se paikka, jossa ne, jotka ovat tyytymättömiä EU-hun, saavat äänensä kuuluville ja näkemät, että asian puolesta taistellaan järkevällä tavalla. Ja tietysti voi olla suuria eroja vasemmiston oikeiston välillä tällä hetkellä Euroopassa. Eli tämä on vähän nyt tällaista sielun sopukoiden tarkastelua. Ja parlamenttihan pitkään ymmärsi itsenä eliminä, joka hakee konsensusta, ja sillä tavalla sitten haluttiin vaikuttaa neuvostoon ja komissioon. Ja tässä parlamentti on onnistunutkin. Mutta hinta on ollut se, että se on menettänyt vetovoimansa kansalaisiin nähden. On hyvin vaikeaa, että Euroopan parlamentin jäsen voi laittaa kätensä sydämelleen ja sanoa, että minut on valittu parlamenttiin sen ansiosta, mitä olen saanut aikaan parlamentissa tai mitä olen puhunut. Jälleen valinta, kriteerit eivät Euroopan parlamentissa päde ja tällaista on elämä demokratiassa. Eli ei nyt ole mitään nopeaa ratkaisukeinoa tähän tilanteeseen, mutta nyt pitäisi vähän miettiä asioita uudelleen, jos Euroopan parlamentti järkevällä tavalla haluaa saada kansalaiset uudelleen puolelleen. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten professori Kum. Only a very brief... Ihan lyhyesti vain. Haluan käsitellä lyhyesti yhtä asiaa, ja se on se argumentti, että Euroopan parlamentti ei voisi olla yhteydessä ihmisiin samalla tavalla kuin ehkäpä kansalliset puolueet ja parlamentit voivat, koska asiat, joista täällä keskustellaan, eivät yleensä ole niin keskeisiä. Niillä ei ole sitä merkitystä, josta ihmiset yleensä huolehtivat. Minusta se on, periaat- se on perustavanlaatuisesti väärin. Mielestäni on hämmästyttävää, miten esimerkiksi Saksan politiikassa voi olla mahdollista, että sosiaalidemokraattien kansanrehdokas Steinbrück, ensimmäinen asia, mikä hän tekee, hän ehdottaa paperia pankkiasioista, pankkireformia. Ja mitä hän siinä paperissa sanoo? Mitä hän esittää? No, sellaisia asioita, jotka ovat oikeastaan olleet jo pitkään olleet käsittelyssä sekä komissiossa että täällä parlamentissa. Ja ne koskevat esimerkiksi tätä mm, pankkien pelastusrahastodirektiiviä, idea, josta on keskusteltu, siitä oli vielä ehdotusta siitä, että mm, miten pankkeja voidaan jakaa että korkeariskin toiminta erotettaisiin kaupallisesta pankkitoiminnasta. Ja näistä kaikista on keskusteltu Euroopan tasolla, mutta kukaan ei kuule näistä keskusteluista, miten keskustelut sujuvat kansallisella tasolla siitä kuullaan, jos kansallinen ehdokas tästä puhuu ja tekee siitä poliittisen asian, mutta siitä ei kuule, jos Euroopan parlamentissa näin tehdään. Se on ongelma. Se on ongelmia. Euroopan parlamentin pitäisi miettiä, että miten se voisi olla paremmin siinä roolissa, jonka se ansaitsee esitettäväkseen. Professor Kumme, Kiitoksia. Ja sitten professori Mantsella. Oh, niin, niin Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Niin ei ole eroa eurooppalaisten ja kansallisten kysymysten välillä. Siksi olisi itsemurhaa, jos seuraavissa Eurooppa-vaaleissa olisi eurooppalaisia äänestäjiä ja että huumaisivat että käytetään samoja mekanismeja kuin tähän mennessä kansallisissa parlamenteissa. Eli 2014 Euroopan parlamentin pitäisi nyt poistaa Eurooppa-vaalit kansalliselta tasolta no ehkä tämä nyt ei toimi, mutta ainakin pitäisi yrittää sitä. No minä toivon, että tässä näin, poliittisessa parlamentissa yritettäisiin nyt löytää mekanismeja, jossa on mukana myöskin Euroopan vastaisia elementtejä. Tällä tavalla saadaan aikaan tärkeä vastapaino Euroopan parlamenttiin, koska toisaalta jatketaan vain samojen kriteerien mukaisesti kuin aikaisemminkin. Ja sitten tänne valitaan henkilöitä, joilla ei ole kokemusta kansalliselta tasolta, mutta joilla on varsinainen eurooppalainen mandaatti Eli näin meidän pitäisi toimia vuoden 2014 vaaleissa. No sitten on puhuttu poliittisesta unionista, mutta tämä poliittinen unioni ei liity suhteisiin äänestäjiin, ja se olisi pelkää toiveajattelua. No sitten Guerrero, hän puhui, että 30 vuoteen Euroopan, äh, Espanjan perustuslakia ei voitu muuttaa ja Euroopassa, äh, Italiassa tämä tapahtui 15 päivässä. No artiklassa 4.2 on puhuttu jäsenvaltioiden perustuslaista. Se on nyt osa laajempaa identiteettiä, ei pelkästään EUta. Eli tämä perustuslaillinen identiteettiongelma on nyt laajentunut ja tähän liittyy useita ristiriitaisuuksia. Sitten kun ajatellaan parlamenttien välistä yhteistyötä, vähän niin kuin avioliitoissakin, niin siinä on aina kaksi osapuolta. No, kukaan ei puhunut vielä tähän mennessä aloitteista. No, finanssipoliittinen sopimus on yksi sellainen, mutta en ole puhunut, kuullut parlamentin aloitteesta, että järjestetään tällainen konferenssi finanssipoliittisesta sopimuksesta Euroopan parlamentin ja asiasta vastaavan valiokunnan ja kansallisten parlamenttien välillä. Eli tässä tarvitaan nyt hyvää tahtoa. No, Kiitoksia professori Mantsella. Ja seuraavaksi sitten viimeinen paneeli, jonka otsikko on monentasoinen hallinta joka menee tämänhetkisten mekanismien yli. No, tämä on tietysti mielenkiintoinen aihe ja professori Gianluigi Tosato voisi tulla tänne puhuja puheenjohtajapöydän taakse. Ja hän opettaa Roman La Sapienza yliopistossa kansainvälistä ja eurooppalaista oikeutta. Hän on jäsen monessa kansainvälisessä järjestössä ja professori Tosaatto, teillä on puheenvuoro. Grazie Presidente. Um, I'm fully sessions. Kiitoksia. Olen täysin tietoinen siitä, että iltapäivän hetket ovat erityisen vaikeita tällaisissa kuulemisissa, joten pyrin olemaan mahdollisimman lyhytsanainen ja tiivis kuin, kuin vain voin. Tämän osan teemana on olemassa olevien mekanismien ylittäminen. Ja te mainitsitte, herra puheenjohtaja, Oh, I see, I see. Thank you. Kiitoksia. Kuten mainitsitte, keskustelu on kattanut jo monia aspekteja liittyen tähän aiheeseen. Siitä on jo keskustellut, mitä me voimme tehdä nykyisten mekanismien lisäksi. Mennäänkö me niiden edelle? Haluaisin omassa puheenvuorossani keskittyä aiheeseen, jonka te näette täällä yläpuolellani. Kuinka voisimme parantaa joustavuusmekanismeja Euroopan unionin lainsäädännössä? Tänä aamuna keskusteltiin paljon joustavuudesta Euroopan unionin lainsäädännön sisällä ja Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolella. Ja olen sitä mieltä, että aivan oikein mainittiin, että Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolella joustavuus, joka ilmenee kansainvälisten sopimusten kautta, on legitiimiä. Tästä keskusteltiin erityisesti ja todennäköisesti se on tarpeen, kun mitään muita vaihtoehtoja ei ole on tarpeen, että voisimme edetä Euroopan integraatiossa. Mutta samaan aikaan olisi hyödyllistä integraation edetessä, vaikkapa integraatio olisikin eriytynyttä, luoda joustavuutta Euroopan unionin lainsäädännön sisällä eikä vain ulkopuolella. Joten mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme parantaa joustavuusmahdollisuuksia Euroopan unionin lainsäädännössä, jotta me voisimme saada mahdollisimman paljon tuotua uusia askelia, joita otetaan Euroopan unionin lainsäädännön sisään. Tämä on se, mitä minä pyrin selventämään haluaisin tehdä kolme ehdotusta teille. Ensimmäinen on se, että tuomme joustavuutta mukaan primäärioikeuden tasolle. Toinen on se, että lisäämme sekundaarisen lainsäädännön tasolla joustavuutta. Ja kolmas on luoda luoda poistumislauseke kaikille joustavuustoimille. Aivan aluksi sanoisin, että primäärisellä lainsäädännön tasolla ei ole mitään joustavuutta. Esponin sopimuksessa perussopimusten muuttamista on yksinkertaistettu, mutta olipa kyseessä sitten tavanomainen vai yksinkertaistettu menettelytapa, me tarvitsemme aina yksimielisen ratifioinnin kaikissa jäsenmaissa. Tämä aiheuttaa jäykkyyttä aina kun yritetään tehdä muutoksia perussopimuksiin tai primäärioikeuteen. On aivan normaalia, että mikä tahansa perustuslaki tarjoaa enemmän tai vähemmän jäykän järjestelmän sille, kuinka sitä voidaan muuttaa, mutta tässä meillä on kyseessä täydellinen järjestelmän jäykkyys. Vaatitaan ehdotonta yksimielisyyttä kaikissa jäsenmaissa, ratifiointia tai mitään muutosta ei voida tehdä. Euroopan unioni ei ole valtio, näinhän on huomautettu. Se perustuu perus sopimuksiin. Ne eivät ole perustuslaki, mutta joka tapauksessa tämä järjestelmä on erittäin jäykkä. Minkälainen muutos voisi olla, mitä voisimme ehdottaa? Mielestäni ei ole toteutettavissa sellainen malli, jossa – suurella enemmistöllä tehdyt muutokset koskettaisivat myöskin sellaisia jäsenmaita, jotka eivät ole olleet näiden muutosten kannalla. Minä en ole tällaisen mallin kannalla. Mutta se, mitä todennäköisesti voisimme tehdä, on sanoa, että joustomekanismin mukaisesti perussopimuksen muutos voidaan toteuttaa niin, että se sitoo niitä jäsenmaita, jotka ovat sen ratifioineet. Ehkäpä olisi liikaa tuoda tällainen muutos koskemaan kaikkia perussopimuksen muutoksia, mutta esimerkiksi jos ajattelemme yksinkertaistettua perussopimuksen muutosmenettelyä, joka on rajattu tiettyihin toimiin, tiettyihin aloihin, ei olisi todennäköisesti mahdotonta ajatella ja sanoa, että tällaisten muutosten kohdalla muutos voisi tulla voimaan sellaisille jäsenmaille, jotka ovat sen ratifioineet, vaikka yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Muutos koskettaisi niitä jäsenmaita, jotka ovat sen ratifioineet, jos tietty enemmistö olisi saavutettu. Voisin antaa esimerkin. Muutos, joka on tehty artiklaan 136 seutsopimuksessa, se artik- Kla muutos, joka ei ole tullut vielä voimaan, mutta joka tulee olemaan pian voimassa. Tämä muutos koskettaa vain jäsenmaita, jotka kuuluvat euroalueeseen, mutta perussopimuksen muutoksen voimaantulo riippuu siitä, että kaikki jäsenmaat ovat sen ratifioineet. Tämä on paradoksaalista sillä emme näe selkeää syytä, miksi muutos, joka koskettaa vain rajattua ryhmää maita, tässä tapauksessa euroalueen maita, miksi sellaisen päätöksen pitäisi olla riippuvainen niiden jäsenmaiden ratifioinnista, jotka eivät siihen kuulu. Minun ehdotukseni olisi se, että ottaisimme tämän muutoksen perussopimuksen mukaan. Minä ymmärrän kyllä, että tämä on perussopimuksen muutos, ja jotta voisimme sen tehdä, meidän pitäisi siis tehdä muutos perussopimukseen, mutta tämä olisi rajattu muutos, joka tekisi uuden oikeudellisen mahdollisuuden luoda joustavuutta primäärioikeuden tasolle. Tällä hetkellä sitä ei ole siellä lainkaan.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 Nyt taisin siirtyä liikaa. No. Seuraava ehdotukseni on se, että jotta voisimme kasvattaa sekundaarisen oikeuden tasolla joustavuutta. Meillähän on jo jonkin verran joustavuusvälineitä. Meillä on olemassa artikla 1, 36 ja tiiviimpi yhteistyö ja meillä on jonkin verran puolustussektoriin liittyvää joustavuutta. Tärkeimmät joustavuusmahdollisuudet sekundaarisen lainsäädännön tasolla ovat nämä, jotka mainitsin, eli artikla 136 euroalueen maita koskien ja sitten tiiviimpi yhteistyö niitä maita koskien, jotka liittyvät, jotka osallistuvat tiettyihin aloitteisiin. Olen sitä mieltä, että se melko vähäinen näiden kahden mainitun välineen käyttö johtuu siitä, että näiden välineiden säätely on melko raskasta ja tiukkaa. Tiivimpi yhteistyö vaatii sitä, että tiettyjä menettelytapa ehtoja täytetään. Ja minä uskon, että ainakin joitakin näistä ehdoista voitaisiin yksinkertaistaa, erityisesti liittyen yksimielisyyteen, jota vaaditaan, jotta voitaisiin hyväksyä joustavuutta tiiviimmän yhteistyön suhteen ulkopolitiikan alalla. Ja myöskin liittyen siihen, että komissiolla on monopoli kaikkien aloitteiden suhteen. Mitään tiivimpää yhteistyön aloitetta ei voida tehdä, eli komission ehdotusta ole olemassa. Nämä kaksi ehtoa ovat sellaiset, että niitä voitaisiin höllentää ja jos näin tehtäisiin, uskon, että tiiviimpää yhteistyötä voitaisiin käyttää enemmän hyödyksi kuin menneisyydessä on tehty. Finanssipoliittisen sopimuksen kohdalla ilmaistiin nimenomaisesti toive, että tiiviimpää yhteistyötä käytettäisiin enemmän. Ja tämän lisäksi ilmaistiin toive käyttää artiklaa 136 paremmin hyödyksi. Kuinka me voisimme parantaa artiklan 136 käyttöä? Tässä suhteessa minä olen sitä mieltä, että nykyisen kaltainen artikla 136 on sovellusalaltaan rajoitettu. Sitä voidaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin, mutta sitä ei voida käyttää mahdollisuuden ratkaista kaikkia ongelmia, jotka liittyvät nykyisin termein todelliseen talous- ja rahaliittoon kattoon. On jo mainittu, että artikla 136 ei ole jotakin, mitä voitaisiin käyttää, jos halutaan siirtää toimivaltaa niin, että voisimme luoda todellisen talous- ja rahaunionin, jos me haluamme vaikuttaa budjettivaltaan, finanssipoliitti, sen valtaan, niin edespäin. Tämän vuoksi artikla 136 sovellusalaa tulisi laajentaa. Tämän tulisi olla melko yksinkertaista, aivan kuten artiklan 136 muutos, joka on jo tehty, oli suhteellisen yksinkertainen – ja on muuten hiukan paradoksaalista, että artiklan 136 äh, muutoksen uuden kappaleen kolme jälkeen tehtiin uusi sopimus, joka on Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolella, koska kun tämä muutos tehtiin artiklaan, sen jälkeen olisi ollut järkevää edetä Euroopan unionin lainsäädännön sisällä eikä sen ulkopuolella. Ja tämä sisäl, äh, tämä sovellusalan laajennus tulevaisuudessa tekisi mahdolliseksi toimia enemmän lainsäädännön sisällä eikä sen ulkopuolella. Sitten puhun aivan lyhyesti kolmannesta kohdasta. Ja kysymyksessä on poistumislauseke. Nykyisellään perussopimuksissa on poistumisen suhteen hyvin selkeä muotoilu. On hyvin tärkeää, että näin on. On hyvin tärkeää, että olisi selkeää, mikä toimintatapa on kaikille jäsenmaille, jotka haluaisivat tähän turvautua. Mutta toisaalta perussopimus ei lainkaan käsittele poistumista. Tällä hetkellä sopimuksessa on lauseke liittyen Euroopan unionista eroamiseen, mutta mitään lauseketta muuhun oikeudenkäyttöön liittyen ei ole. Mielestäni olisi paikallaan lisätä säädös liittyen tähän asiaan. Tämä on asia, josta on hyvin paljon keskusteltu äm, valuuttaunioniin liittyen, euroon liittyen. Onko mahdollista erota eurosta? Onko tämä mahdollista vain, jos samalla eroaa koko Euroopan unionista? Minä uskon, että jos me loisimme selkeän menettelyn, se olisi aivan paikallaan ja hyvin perusteltua. Meidän tulee huomata, että Saksan perustuslakituomioistuimen eh, hiljattain antamassa päätöksessä on kappale, jossa tuomioistuin käsittelee vakausmekanismista poistumista. Tämä on mahdollista yleisen kansainvälisen lainsäädännön puitteissa. On tarpeen, että poistuminen on mahdollistettu, mutta yleisiä Euroopan unionin sääntöjä saatettaisiin käyttää ja erityissäännökset liittyen poistumiseen olisivat hyvä asia myöskin joustavuuden vuoksi. Joustavan, joustava liittyminen olisi myöskin parempaa, jos meillä olisi sen eteen mahdollisuus joustavasti poistua. Kiitoksia. Kiitoksia professori Vivian Schmidt joka on Jean Monnet oppituolin haltija ja hän opettaa kansainvälisiä suhteita Bostonin yliopistossa. Ja hän on myöskin vetänyt Eurooppa-opintoja yhdistyneessä. Eli olkaa hyvä. Hyvää päivää ja kiitos kutsusta olla täällä. Minä pyrittiin puhumaan EUn eri, eriytetystä integraatiosta ja EUn poliittisen talouden roolista. Huomioi keskittyvät siihen, että ne heijastavat sekä tämän päivän keskustelua sekä aiemmin tänään puhun yleisistä asioista, demokratia-asioista, toimielimistä ja myös kansantaloudesta ja kansantaloustieteestä. Siis eriytynyt integraatio Emulidisin vanavedessä, niin aion käsitellä demokratiaongelmaa, kuten monet muutkin puhujat, mutta tietysti erityisesti professori Weiler. Ja kun puhutaan EU-politiikan ongelmasta, siis politics, policy without politics, kansallisella myös, ja kun puhutaan siitä suuresta kysymyksestä, että miten EUssa voisi olla politics ilman poliisia, ja muutamia vaatimattomia ehdotuksia, että mitä tehdään EUn kansantaloudelle, joka myöskin riippuu legitimiteetistä ja demokratiasta. Ensinnäkin täytyy tunnustaa realiteetit EU:ssa, että kyse on eriytyneestä integraatiosta, suuresta määrästä sellaista, olla nyt jo. Eikä sitä ikinä tule kuitenkaan federalistista supervaltiota, täytyy lopettaa siitä huolehtiminen. Se ei tule olemaan kahden Eurooppa nyt eikä tulevaisuudessa. Siitä ei pitäisi tulla periferia vastaan kova ydin. Ei myöskään pitäisi tulla à la carte Eurooppa. Mieluummin sitä pitää ajatella alueellisena kansallisvaltioiden unionia, josta on tullut jäsenvaltioita. Minä kutsun sitä aluevaltioksi, region state, mikä sen nimi nyt sitten onkaan, sitä voi kutsua kansallisvaltioiden liittovaltioksi Parosoa myötellen, mutta joka tapauksessa täytyy ajatellaan, että sillä olisi pehmeä ydinkovan sijaan. Suuri enemmistö valtiot, jotka ovat osa päällekkäisyyksiä sisältävää poliittista entiteettiä. Se on tärkeää, kun käsitteellistetään Eurooppaa, joka mahdollistaa kasvavan eriytymisen samalla kun se vahvistaa, varmistaa integraation jatkumisen, jossa on yksittäinen yksi toimielin rakenne ja kuten aiemmat puheet ovat sanoneet, että siitä on siis myös paljon tiivistettyä yhteistyötä. Mutta siinä tarvitaan uudistuksia, jotta tämä voisi tapahtua. Ensinnäkin toimilinsääntöjen suhteen on yksimielisyyssäännössä on tällainen ongelma. Superenemmistö, neljä viidesosaa opt-out-vaihtoehdon kanssa olisi paljon parempi. Ihan aika ironista kyllä, niin David Cameron itse asiassa perusteli tämän Äh, finanssipoliittisen sopimuksen vetollaan, veto, veto käytöllään. Siinä oikeastaan alkaa superenemmistöjen käyttö niin, että vain yksi valitsi opt-outin. Eli jos hiljaisesti hyväksytään tämä jäsenvaltioiden kesken, niin ei edes tarvita sopimusmuutosta. Eli pidetään suverenisuuskäsitys yllä ja samaan aikaan jäsenvaltiolla ja samaan aikaan sitten itse asiassa voidaan edetä. Saat, jotkut saattavat esittää vastalauseen, että entäs nämä optautit, eivätkö ne tuhoa tämän poliittisen yhteisön, jota yritetään luoda? No, näin se voisi olla, missä tapauksessa sitten pitäisi sopeuttaa nämä eri maat. Ajatellaan vaikka Irlantia, sen yritysveroa, opt-out. No, voidaan puhua miten se sitten tehdään, mutta tietysti tarvittaisiin sitä, että ei suoda opt jotka sitten tämän poliittisen yhteisön tuhoavat, johon halutaan superenemmistön kautta mennä. Toinen asia tietysti, se tuli esille aamullakin, entäpä sitten ehdokasmaat? preens ja postins, eh, mahdolliset jäsenet, mitä tämä vaikuttaa demokraattiseen tehokkuuteen EU-ssa? Minusta näyttää siltä, että heille täytyy antaa ääniä äänestää sellaisilla politiikkalahkoilla, joihin osallistuvat ajatellaan Norjaa, Sveitsiä, myöskin Turkkia ja mahdollisesti yhdistynyt kuningaskunta, jos Andrew Duffin paperi itse asiassa ennakoi sitä, mitä UK kanssa voisi tapahtua. No, tämä toimielin säännöistä, mutta tietysti täytyy löytää uudelleen tasapaino EUn toimielinten välillä. Matias Krum tästä puhui, mutta euroaluekriisin myötä on todellinen ongelma kun hallitusten välinen syysi teknokratismi kasvaa. Komissio ja parlamentti ovat molemmat olleet vaikutettuina tässä. Legitimiteetti itse asiassa, niin siitä ajatellaan Euroopan neuvostoa sen johtajat, hallitusten johtajat it, usein muistuttavat parlamenttia muiden muassa, että he ovat legitimiteeteen osa, koska he edustavat EUn kansalaisia. Mutta jos tarkastelemme neuvotteluprosessia hallitusten välillä, missä se legitimiteetti siellä on, kun voimakkaimmat jäsenet määräävät agendan. En mainitse nimiä. Tämän lisäksi hallitusten välisyydessä se ajaa sivuraiteelle, erityisesti eurokriisin alalla. Se tuhoaa sen, mitä täältä puhuttiin yhteisömenetelmästä, se heikentää yhteisömenetelmää ja ajaa sivuraiteelle Euroopan parlamentin. Ja mitä Euroopan parlamentti tarvitsee, sen täytyy olla täysin mukana keskusteluissa euroalueen kriisistä, Pitää olla eurooppalainen ääni. Weilerhän tästä puhui. Täytyy olla mukana keskustelussa kaikista näistä politiikoista. Mutta tietysti EP tarvitsee omaa poliittista legitimiteettiä, suurempi edustuksen legitimiteetti. Matias Kum ja Mansela puhuivat tästä, eli että täytyy, jos Euroopan parlamentti 2014 vaalit, jos, jos osa vaalimenettelyä on komission puheenjohtaja. Silloin täytyy saada aikaan politiikkakeskusteluja, policy debate jäsenvaltioihin. Alkaisiko tästä kehittyä eurooppalaiset puolueet? Mahdollista se on. Se olisi tietysti ideaalista. Nämä äh, asiat kestävät pitkään, jos katsotaan Yhdysvaltojen puolueiden kehittyminen. Se vei sata vuotta, toivottavasti se ei kestä niin kauan EPn osalta. Mutta on toinen kysymys. Aiemmin mainittiin se, että meidän täytyy purkaa mm, äh, kansallistaminen. Kaiken tämän kansallistaminen täytyy purkaa, mutta jotta voitaisiin rakentaa EU-tason puolueita, niin itse asiassa täytyy uudelleen kansallistaa ensin. Mitä, jos komission ehdokas, en puhu nyt puheenjohtajasta, mutta jos komission jäsen ehdokas johtaisi kansallista puolueellista, sitten saadaan vakavasti otettavia ihmisiä kansallisten puolueellisten johtoon ja kuka tahansa sitten valittiin, valittaisiin mikä tahansa hallitseva koalitio, niin yksi kansallisen puolueen jäsenistä, joka oli listan kärjessä, hänestä tulisi komission jäsen. Ainoa ongelma tämän kanssa on tietysti, mitä sitten, jos EPn osalta on tyhjää äänestämistä jatkuvasti, ja jos komission esitetään näkisi itsensä hallitusten ministerinä äh, vaalipiireistä riippumatta, vaan mieluumminkin kuin senaattorit Yhdysvalloissa tai pitäisivät itseään äh, pohjoisen edustajana etelää vastaan esimerkiksi, ja poliittisemmin niin tässä mielessä olisi täysi katastrofi, mutta äh, jos äänestettäisiin ääri, oikealta ja vasemmalta, jos vaalivikkaisuus olisi kovin suuri. Eli No, on jo nähty kansallisella tasolla hallitusten, kansallisten hallitusten osalla. Mutta jos politisoidaan Euroopan tason asiat, niin siinä on tiettyjä varoja. Miksi tässä olisi järkeä varoista huolimatta? On ihan toinen aspekti, joka liittyy komission puheenjohtajaan myöskin koska puheenjohtaja sai siis suuremman poliittisen legitimiteetin, edustuksellisen legitimiteetin siitä, että hänet olisi valittu, parlamentti olisi valinnut. Tämä on tietysti on tärkeää myöskin taata puheenjohtajalle harkintavaltaa enemmän hallinnollisissa asioissa, sanotaanpa vaikka ohjausjakson toimeenpanossa eri säännöissä, koska osa ongelmaa, joka nähdään tänään, on se, että komissiosta on tullut vähän enemmän kuin sihteeristä jollakin alueella, koska tässä, tämän sääntöjen automatiikan vuoksi, joita niiden täytyy, joiden odottamista heidän täytyy valvoa. Eli automaattisuussäännöissä myöskin luvut, se, mitä tapahtuu, kun, on, kun komission puheenjohtaja on vaaleilla valittu, niin itse asiassa saadaan aikaan todellista hallinnointia EU-hun. Ja tätä tarvitaan, niin tästä siirrynkin monitason hallinnointiin ja er, eriytyneeseen eurooppalaiseen poliittiseen kansantalouteen että saadaan kansantalous toimimaan, niin täytyy siirtyä automatiikasta eteenpäin ja teknokratiasta eteenpäin todelliseen hallintointiin ja todelliseen hallitukseen. Mitä se tarkoittaa? Yksi se äh, koko sopii kaikille, ei toimi. Säännöt hallin, hallituksen ja hallinnoinnin sijaisena korvikkeena ei toimi, mutta se, se meillä on, koska ei pystytä sopimaan erityisasioista. Sen lisäksi Sääntöjen ongelma on se, että ratkaisut pohjoiselle eivät välttämättä toimi etelässä tai idässä. Erityisesti aloitetaan kasvun uudelleen saaminen niin, että tuetaan kilpailukykyä ja niin edelleen. Eli sen lisäksi enkä nyt käsittele yksityiskohtia ja eroja, joista täytyy puhua, kun ajatellaan kapitalismin muotojen eroja, eli maissa on eri kasvumalleja ja niin edelleen. Mutta todellinen ongelma on se, että tähän asti on ollut paljon puhetta kepistä, mutta ei porkkanoista. Mitä sitten, jos komissiolla olisi parempi joustavuus ja e, parempi poliittinen legitimiteetti? Esimerkiksi miten määritellään vaje maille Euroopan ohjausjakson alla? Mitä jos jätettäisiin taseet, taseesta pois kasvua tukevat projektit, koulutus, tutkimus, tuotekehitys, infrastruktuuri? Jos komissiolla olisi legitimiteetti EPn valinnin ja enemmistön kautta, se pystyisi tekemään tämän. Se pystyisi sanomaan, että okei, tässä on EPssä nyt enemmistö, voin lähteä progressiivinen politiikkaan. Nyt EPS on sitten konservatiivinen enemmistö, voimme lähteä konservatiiviseen politiikkaan. Mutta siis politiikka on kovasti neoliberaalia, teknokraattista, on sääntöjä, jotka eivät ole toimineet, mutta joka tapauksessa ne esitetään ikään kuin ne olisivat ainoat mahdolliset ei-poliittiset ja teknokraattiset. Ne ovat poliittisia ja ihmiset tietävät sen. Joten miksi ei olisi selkeyttä tästä asiasta? Sanottaisi suoraan ja mentäisi tästä eteenpäin pidemmälle. Ja sitten tiivistetty yhteistyö on selkeästi tie eteenpäin. Se voi olla hyvinkin se, että täytyy lieventää tiivisten yhteistyön sääntöjä – Eli tässä on vain muutama idea. Jotkut ehkä toimivat, jotkut ovat ehkä vaikeita, mutta miksi ei luoda uutta tiivistettyä yhteistyötä niiden alueita? Esimerkiksi tiivistetty, tiivistetyn yhteistyön alueita työvoiman liikkuvuudessa, jossa eläkkeet ja niin edelleen voisivat siirtyä, niin että oltaisiin integroidumassa työmarkkinoissa ja olisi uusia muotoja vastavuoroisista toimenpiteistä, jos halutaan yhteismarkkinoita eteenpäin ja syvemmäksi, erityisesti kun puhutaan asioista, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, työmarkkinoihin, hyvinvointijärjestelmien aina tapa tehdä niin on luoda tiivin yhteistyön alueita. Miksei uusia julkisten palvelujen alueita? joissa olisin mukana, kehitetään uusia rajat liikkuvuuden muotoja terveydenhoitoalalla. Ehkäpä sitten maat voisivat harmonisoida jos niillä samanlaiset tarpeet. Sekin voisi olla tietenpäin. No okei. Okay. E EU tarvitsee myös sitä, että täytyy aloittaa uudelleen eurooppalainen kansantalous. Olemme kuulleet puhetta projektipondeista, mutta missä ne nyt ovat? Ne voisivat olla kovin hyödyllisiä uusiin infrastruktuuriprojekteihin. On kokonainen luettelo Euroopan uusiutuva energialähtö, kestävä kehitys, rautatiet, ehkäpä teollis, teollisuuden ja elävöittämisalueet ja niin edelleen. Rakennerahastosta. Entäpäs rakennerahastot? Ne tarvitsevat reformia selkeästikin, jotta ne voitaisiin käyttää, jotta ne saadaan käytettäväksi nopeasti, mutta tästä on paperi. Miksi ei voida käyttää rakennerahastojen käyttämätöntä osaa investointipankin kautta vipuvoimana yhteisen maatalouspolitiikan reformi? Miten pitkään tästä on puhuttu? Miksi ei edes vähintään joku enimmäismäärä tuille, miljonäärivero. No joka tapauksessa täytyy olla makroekonomisia vakauden tekijöitä. Työttömyysrahasto esimerkiksi, rakennusrahastoja voitaisiin käyttää siihen. Tietysti sitten lopuksi kaikki tämä vaatii sitä, että saadaan paljon enemmän rahaa EUlle, tai ainakin jonkun verran enemmän rahaa EUlle. Mutta ongelma tässä, ja tämä on asian politiikkapuoli, että jos vain sanotaan jäsenvaltiolle, että antakaa enemmän rahaa, No, se on katastrofi. Eli tarvitaan uutta tulovirtaa, ja tästä on puhuttu. Tämä on keskustelun alla. Finanssitransaktiovero näyttää siltä, että siinä tulisi tiivistetyn yhteistyöryhmä, joka menisi eteenpäin tässä. Entä sitten palvelujen transaktioverorajat ylittävästi? Maduro on tästä puhunut jo pitkän aikaa sillä voitaisiin mak- maksaa yhtenäismarkkinoiden spillover-vaikutuksista, sanotaan sosiaalisista ongelmista ja niin edelleen. Tästä mm, tämän haluan ottaa esille. Entäpä solidaarisuusvero EU-kansalaisille, jotta voitaisiin rakentaa solidaarisuutta kansalaisten välille? Varmistetaan, että EU e ei pidetä enää rahansiirtounionina, jossa jotkut jäsenvaltiot maksavat lopulta. Solidaarisuusvero tietysti ihmiset sanovat, että ei se ole mahdollista mutta siitä voitaisiin tehdä vapaaehtoinen UK-kansalaisille. Sitten ne eivät vastustaisi, no se on vitsi. No, ihan johtopäätöksenä. Kun ajatellaan näitä kaikkia EUn vastuita ja tuloja, niin kansalaiset odottaisivat enemmän demokraattista pääsyä päätöksentekoon ei edustustelman verotusta. Ja tietysti finanssikuria jäsenvaltiot odottaisivat toisiltaan. Jotta tämä kaikki toimisi, niin EU tarvitsisi syvempää poliittista integraatiota, eli komission voihtajan valinta EP-vaalien yhteydessä, kuten jo mainittu, on alku, jotta voidaan varmistaa, että demokraattinen edustuksellisuus paranee ja että kaikki yhteisöt osallistuvat. Tämä myös legitimoisi komission jäsentä ja, ja komissiota tällaisena yhteisön valvojana, mutta tämän lisäksi tietystikin innovatiivisuutta johtajuutta neuvostossa Tarvitaan uusia narratiiveja, parempaa kommunikointia yleisölle siitä, joka selittää, mitä EU:ssa on kyse. Ja sen kaikessa monitasoisessa hallinnassa Joe Weiler keskusteli poliittisesta messianismista. Se on avainasemassa tässä, se on hyvin tärkeää. Tarvitaan kommunikaatiivista diskurssia siitä, miten kerrotaan ihmisille, mitä se tekee, miten se tekee, kerrotaan politiikoista. Ja tietysti, mikä se narratiivi on? Entäpä solidaarisuus ja kukoistus? rauha ja kukoistus, vauraus. Uusi neososiaalinen liberaalimalli neoliberaalin vastakohdaksi. Eli tarvitaan uutta diskurssia tästä, tästä kansantalousratkaisusta, mikä EUn suuri tavoite on, miksi siinä halutaan olla mukana. Hyvin eriytynyt kansantalous, tarvitaan monen tason demokratiaa myös siihen ja, ja myöskin monitasoisen hallintoon. Ja siihen onkin keskitytty tänään, joten kiitoksia. Grazie, professorissa. Kiitoksia, professori. Ja seuraavaksi professori Anne Berg, joka on London School of Economics and Political Sciencesista. Hän on tutkinut talouspolitiikkaa ja eurooppalaista integraatiota. Ja hän on myöskin ollut päätoimittajana Journal of Common Market Studies-lehdessä. Professori, olkaa hyvä. Se può venire. Grazie Presidente. Grazie. I, I can't resist starting with the... En voi vastustaa kiusausta aloittaa hyvin lyhyellä tarinalla tapahtumista viime sunnuntailta tiedätte, että silloin oli Golf Cup ja näimme hyvin poikkeuksellisen ilmiön golfklubeilla Britanniassa. Ja ihmiset huusivat siis tuolloin hienoa Europe, vaikka yleensä ovat hyvin euroskeptisiä. Joten asiat voivat siis kyllä muuttua euroskeptisyyden suhteen. Nyt haluaisin puhua eh, budjettisolidaarisuudesta. Budjetin ulottuvuus on vaikea ulottuvuus. Tässä kyseessä on raha, konkreettinen raha. Solidaarisuuden suhteen meidän täytyy aloittaa pohdinta siitä, miksi meillä on solidaarisuusmekanismeja olemassa. Ensimmäinen ajatus on se, että ne ovat äm, jakavia. Haluamme, että solidaarisuus tarkoittaa sitä, että jaamme yhdestä sosiaalisesta ryhmästä toisesta, toiselle. Tämä voidaan tehdä automaattisesti etujen ja verojen järjestelmällä, jossa yksilöiden netto varoja säädellään, tai se voidaan tehdä – niin, että hallitus tai muu taho päättää tukea tiettyä ryhmää. Toinen mahdollisuus on verotus. Progressiivinen verotus toimii niin, että tukea ohjataan rikkailta köyhille solidaarisuuden mukaan. Meidän tulisi ajatella varovasti lainoja sitä, kuinka lainat toimivat. Sillä jos myönnetään jollekin alueelle tai valtiolle edullisen ehdoin lainoja, saadaan tästä kyseisestä alueesta yli ote. Kun me tarkastelemme tilannetta Euroopassa tällä hetkellä, hyvin vähän tästä on mahdollista, hyvin vähän budjettivirtaa, ylittää rajat, kohesio budjetista on rajallisesti ohjattu varat yllättävästi varoja ja myöskin YMPstä. Mutta nämä ovat hyvin rajattuja määriä. Meillä ei myöskään ole, ja tämä on hyvin tärkeää euroalueen ongelmiin liittyen, meillä ei ole mitään ylhäältä alas päin menevää vakautusmahdollisuutta. Tässä mainittiin jo tämä asia Poikkeuksena tässä on Euroopan keskuspankki. Euroopan keskuspankki voi eh, tarjota likviditeettiä hyvin edullisin ehdoin ja tällä tavoin se itse asiassa toimii fiskaalisena auktoriteettina, tarjoaa halpoja lainoja ja teki jäsenmaille mahdolliseksi rahoittaa toimintaansa. Eh, tässä oli siis se konteksti, jota meillä ei ole. Minkä tyyppinen monitasoinen järjestelmä meillä voisi olla? Taloudellinen ajattelu tämän takana on eh, kaksijakoinen mikä tahansa rahaliitto vaatii jonkin verran vakauttamismahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee pyrkiä varmistamaan, että rahavirtoihin ei osu systemaattisia shokkeja, kuinka me voisimme toimia. Kuten aikaisemmin mainittu, ylhäältä alaspäin toimiva vakauttuminen voisi toimia. Tämä on erityisesti mielenkiintoista sellaisten alueiden näkökulmasta, joka voisi hyötyä tästä. Sitten meillä on myöskin äm, mm, tasapuolisuusajatus. Me pidämme tasapuolisuutta ajatuksena siitä, että mm, virrat kulkevat rikkaista jäsenmaista, olipa kyse sitten Baden-Württemberg tai Ruotsi, että virrat kulkevat rikkaalta alueelta vaikkapa Romaniaan ja pidetään tasapuolisena. Erityisesti jos tarkastelemme ongelmia, joita eri maissa on, kun maassa ei onnistuta murtamaan huonoa sykliä. Mutta minkä tyyppistä yksilöiden välistä tasapuolisuutta voisi olla? Me emme voi unohtaa tätä Euroopan unionin tasolla, erityisesti jos tarkastelemme yksilöitä, joiden tulotaso on samantyyppinen. Kohesiorahastojen ongelma on se, että ne eivät eh, kosketa välttämättä eh, köyhimpiä ihmisiä köyheissä, vaan koko taloutta eh, yleisesti ottaen. Tässä saattaa olla riskinä se, että köyhät henkilöt joutuvat tukemaan rikkaita henkilöitä en nyt mene liikaa perustuslaisiin kysymyksiin, sillä täällä on paljon asiantuntijoita paikalla, mutta tarkoituksena on ratkaista erilaiset jännitteet, joita Euroopan unionin tasolla on, me voisimme päästä eteenpäin äh, pitäytymällä samalla perussopimuksessa ja olemalla poliittisesti realistisia. Ähm, voisin laita Mark Twainia. Hän sanoi, että ähm, ihminen, jolla on uusi ajatus, on hullu, kunnes hän onnistuu. Näin meidän tulisi toimia, pyrkiä toimimaan niin, että ylitämme rajat, joita pidetään mahdollisena. Meillä saattaisi olla tässä yhteydessä äh, ainakin 23 erilaista ehdotusta, kun me voisimme päästä eteenpäin. Äh, meillä voisi olla äh, tietynlaisia pysyviä siirto järjestelmiä. Nämä voisivat olla hallitusten välisiä virtoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopan unionin tasolla pitäisi olla enemmän varoja, joita voitaisiin käyttää sellaisella tavalla, että niillä voitaisiin tasapainottaa kysyntää eri puolilla unionia. Kuten Vivien juuri sanoi, ongelma on se, että ellei varojen keruu kapasiteetti Euroopan unionin tasolla kasvattaa, ei ole mahdollista. Ja tässä ongelmana on edustusto. Tässä on ö, tietynlainen päinvastainen ongelma kuin Euroopan parlamentin kohdalla. Vain jäsenmaat saavat verottaa, ei Euroopan unioni. Sitten meillä voisi olla horisontaalinen ratkaisu, joten horisontaalisesti siirrettäisiin alueiden tai jäsenmaiden välillä varoja, mutta tämä ei ole optimaalinen ratkaisu, sillä se koskettaa kilpailua. Mutta nämä ovat ne kaksi mahdollisuutta, joita, jotka on olemassa. Joka tapauksessa jakaminen olisi tässä aivana voimana. Me haluaisimme siis eh, siirtää varoja niille, joilla niitä on vähemmän. Solidaarisuutta voidaan saavuttaa erilaisilla väliaikaisillakin toimilla, taloustieteilijät ovat luoneet erityyppisiä väliaikaisia toimia. Esimerkiksi jonkinlainen työttömyyskassa, kuten Suomessa on. Ihminen maksaa hyvin aikoina ja saa takaisin huonoina aikoina. Ja järjestelmässä on tietynlainen kynnys, jonka ylitettyään voi saada sieltä tukea. Järjestelmä on pitkällä aikavälillä tasapainossa, koska ihminen maksaa ja saa tukea. Ne ovat tietyn tyyppisiä hätäjärjestelmiä, niistä puhutaan jo perussopimuksissa. Jäsenmaat voisivat äh, nostaa varoja, kun tarvitsevat niitä, ja maksaa ne takaisin, kun pystyvät sen tekemään. Tämä liittyy ehdollisuuteen. Minä en nyt tarkoittaa niillä sanoilla, kun äh, Espanjan hallitus on äh, asian muotoillut. Kyseessä on ennemminkin se, kuinka ehdot määritellään sille, että tämän tyyppistä välinettä voitaisiin käyttää. Tämä on paljon enemmän yhtäpitävää solidarisuuden kanssa. Me voimme siis sanoa, että sinulla on ongelmia, haluamme auttaa sinua, eikä sinä olet köyhä, haluamme auttaa sinua. Tämä liittyy moraalisiin kysymyksiin. Kyseessä on ähm, ennemminkin onnettomuus tai hankaluudet kuin pitkän aikavälin osattomuus. kuinka sitten julkiset varat voisivat, kuinka niitä voitaisiin käyttää tässä tilanteessa. Meillä voisi olla jonkin tyyppisiä solidarisuuslainoja ja takeita niille. EVMssä e on jo mahdollisuus tälle artikloissa 122 ja 143, ja näitä välineitä on jo käyty niin, että varallisuusvirrat voisivat olla tehokkaampia. Voidaan käyttää esimerkiksi vivutusta niin, että nämä varat voisivat olla tehokkaampia. Tämä, tämän toiminnan tulos on joka tapauksessa se, että lainan saava maa saa halvemmin ehdoin varoja. Jean-Claude Trichet on puhunut EKPn epätavanomaisista välineistä – se, mitä he ovat itse asiassa tehneet, on sitä, että he ovat venyttäneet perussopimuksen sääntöjä aivan niiden rikkomisen rajalle asti, mutta säilyttäneet tilanteen laillisena. Tämä on tosiasiallisesti varojen siirtoja. Se kyseessä on se, että siirretään varoja yhdestä jäsenmaasta toiseen säästöjen mukaisesti. Ongelmana on tässä se, että eurooppalaista veronmaksajaa ei ole olemassa. Ja koska veronmaksajaa ei ole olemassa, tämän tyyppisiä ää, ähm, siirtoja on hyvin vaikea perustella ähm, kansalaisille, sillä veronmaksaja on hyvin suuressa määrin kansa, kansallisvaltion kansalainen. Minkä tyyppisiä eriytettyjä vaihtoehtoja meillä voisi olla? Kaikkein selkein olisi se, että euroalueella olisi oma budjettiinsa, Euroopan unionin budjetista erillinen budjetti, joka tekisi mahdolliseksi ratkaista erityiset ongelmat, jotka liittyvät euroon, vakauttamisen, pelastustoimet tai jossakin tapauksessa jopa varojen uudelleen jaon, kun pyritään tukemaan kasvua. Vakauttaminen on helppoa mielestäni. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että meillä olisi fiskaalinen unioni. Tässä äh, kontekstissa fiskaalisesta unionista on puhuttu hyvin paljon, mutta se on hyvin huonosti määritelty. Saksalaiset haluavat sääntöihin perustuvan äh, unionin, ranskalaiset sitten taas eurobondeihin ja sitten äh, ne, jotka olisivat edun saajina, haluaisivat tällaisen siirtounionin mutta ongelmana on se, että meillä ei ole vielä tällaisen fiskaalisen unionin selkeää määritelmää. Jopa Jean-Claude Piris, joka äh, ei ole tunnettu sitä, että tukisi tällaisia asioita, ei ole sitä vielä tehnyt. Tiiviimmän yhteistyön ajatus, ajatus siitä, että sitä käytettäisiin uusien verojen luomiseen, transaktioveron veron luomiseen esimerkiksi on esitetty. Minä olen pessimistinen tässä suhteessa. Minä en usko, että britit suostuisivat tähän ja ellei näin tapahdu, en usko, että muut haluaisivat tähän ryhtyä, mutta olisi mahdollista käyttää uusien verojen luomista tiiviimmän yhteistyön puitteissa tietyissä tapauksissa tulevaisuudessa, ei ehkä Euroopan unionin budjettiin, mutta ehkä euroalueen budjettiin liittyen. Sitten yhteisvastuullista, niin minä en näe mahdollisuutta, jossa saksalaiset hyväksyisivät eurobondit. Yhteenvetona, jos me todellakin haluamme jotakin, mitä nyt kutsumme poliittiseksi unioniksi tai fiskaaliunioniksi, meidän täytyy hyväksyä tiettyjä vaikeita asioita. Meidän täytyy hyväksyä se, että nykyinen tilanne ei ole haluttu. Meillä täytyy olla ajatuksia käytettävistä mekanismeista, ja tämä saattaa koskettaa myöskin toimielimiä, sillä jos esimerkiksi meillä olisi eurobondeja, niitä olisi hyvin vaikea hallita ilman jonkinlaista eurooppalaista valtiovarainministeriötä. Jonkun tulisi tämä tehdä. Ja nyt Klaus Reglingin johtama erillinen elin hoitaa tätä tehtävää. Se on hyvin rajattu, mutta se on jo jonkinlaisen valtiovarainministeriön esiaste. Esteet tällä tiellä. Tietenkin se, että 27 ja 27 jäsenmaan ja euroalueen jäsenmaiden välille syntyisi ero, erilaisia yhteisvastuullisuuden tai muun tasoja. Tämä voi olla ongelma, me emme voi jättää näitä ongelmia syrjään. Tietyt ehdotukset, pankkiunioni aiheuttavat vastuita, jotka täytyy ratkaista, ja tämä vie meidät takaisin tähän yksinkertaisen kysymykseen, kuka lopultakin tässä edustaa veronmaksajia. Veronmaksajathan ovat kansallisia veronmaksajia. Edustaako Euroopan parlamentti heitä vai kansallisparlamentit? Tämä on hyvin vaikea kysymys. Nyt voisin päättää Marksin lainaukseen. Tämä tekee jonkinlaisen yhteenvedon siitä, mitä olemme sanoneet. Politiikka on taidetta etsiä ongelmia, löytää ongelmia eh, kaikkialta, arvioida ne väärin ja käyttää niihin vääriä ratkaisuja. Tämä ei ole kuitenkaan pääomassa, tämä on Groucho Marxin Lainaus. Kiitoksia. Grazie, professor. Kiitoksia, professori Beg. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro, eli professori Pernis. Hän opettaa eurooppalaista oikeutta Berliinin Humboldt-yliopistossa. Ja jos haluatte, niin niin missä vain haluattekin istua, niin. Ja tällä hetkellä hän Hallsteinin Eurooppa-instituutin pääjohtaja ja myöskin sen perustaja. Ja tämän puheenvuoron jälkeen meillä on vielä aikaa muutamalle kysymykselle, jos ette ole liian väsyneitä. Tämä on aika pitkä päivä ollut tänään. Eli jos kollegat haluavat, he voivat sitten myöhemmin vielä esittää kysymyksiä. Ecco, grazie molte. Eli kiitoksia. No, un pernis. Insegna all'università Humboldt. ecco, lei la parola, prego. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia puheenjohtaja tästä hienosta mahdollisuudesta tehdä päätelmiä hienosta keskustelusta, enkä nyt enää tietenkään toista, mitä on sanottu. Se olisi älykkyyteni yläpuolella, mutta tänään puhuttiin monen tasoisen hallinnan tulevaisuudesta Euroopasta, ja sillä on käsittääkseni kaksi merkitystä. Ensinnäkin monen tason hallinta, ja sitten monen tahdin Eurooppa. Näitä kahta aspektia on tänään nyt käsitelty. Ja aluksi tämä ongelma, joka meillä kaikilla on, ja miksi täytyy nyt uudelleen miettiä Eurooppaa. Eli miten eurokriisistä selvitään. Minun nähdäkseni vakausmekanismi ja finanssipoliittinen sopimus on nähty tarpeellisina välineinä, jotta ainakin väliaikaisesti kriisistä voidaan selviytyä. Mutta on selvää, että näitä välineitä pitää miettiä uudelleen ja integroida ne EUn institutionaaliseen puitteistoon, jotta selvitään näistä ongelmista, joita oli britti- ja tsekkihallitusten kanssa. Euroopan parlamenttiin nämä uudet välineet eivät juurikaan ole vaikuttaneet, mutta nämä välineet tarjoavat myöskin mahdollisuuksia Euroopan parlamentille miettiä politiikkaa ja valvoa asioita, joita parlamentti ei vielä ole niin kovasti valvonut aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ole mikään varsinainen uhka parlamentille ja sen toiminnalle, vaan se on mahdollisuus ottaa demokraattisen käsin jotain, joka on liikaa ollut hallitusten käsissä. Eli käyttäkää nyt näitä uusia mahdollisuuksia. Sitten artikla 125. Se mainittiin sääntönä, joka olisi este, mikäli sopimusta ei muuteta. 136.3. Se olisi ongelma vakausmekanismille ja sen toiminnalle. Sanoisin, että kyllä. On katsottu, että tämä ei-pelastuslauseke on este mutta muistuttaisin kuitenkin, että on erilaisia kantoja, joiden mukaan tämä pelastuksen kieltolauseke ei ole lauseke, joka kieltää vapaaehtoisen avun jäsenvaltioiden välillä tai joka sulkisi pois luotonannon jäsenvaltiolle. Se sulkee ainoastaan pois sen, että yksi, joku maa on vastuussa toisen maan ongelmista. Tai että EUn toimielimet olisivat vastuussa. Ja tämän viesti rahoitusmarkkinoille ja pankeille. Eli jos annatte jäsenvaltioille varoja, niin olkaa varovaisia ja varmistakaa, koska rahoja ei saa takaisin mistään toisesta jäsenvaltiosta tai EUn toimielimistä. Tämä oli ihan sama asia kuin pelastuksen kieltolauseke, eli että jäsenvaltioiden välillä ei voi antaa apua. Kiinnitän nyt huomiota tähän toiseen tulkintaan, koska tätä ehkä käsitellään Saksan perustuslakituomioistuimessa ja ehkä myöskin tuomioistuimessa. Ja jos yksimielinen kanta on, että vakausmekanismi on sääntöjen vastainen, niin sitten saattaa tulla ongelmia. Pitkällä aikavälillä uskoisin on tärkeää integroida mekanismit finanssipoliittisesta sopimuksesta Euroopan institutionaaliseen puitteistoon ja luoda todellinen eurooppalainen finanssipoliittinen ja talouspolitiikka. Se ei tarkoittaisi, että kaikki kansallinen budjetti valtautetaan pois jäsenvaltioilta, vaan se tarkoittaisi, että otamme huomioon sen, että yhden valtion budjettipäätökset saattavat vaikuttaa toisen jäsenvaltion budjettiautonomiaan. Ja tämä eurokriisi on nyt osoittanut, että näin on. Jos kriisi, jos Kreikka olisi harjoittanut toisenlaista budjettipolitiikkaa, niin ehkä emme nyt olisi tällaisessa pulassa. Jos Saksassa olisi ollut erilaista talouspolitiikkaa, niin ehkä nyt ei olisi samoja ongelmia kuin nyt on Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Eli tässä on yhteenkuuluvuutta, keskinäistä riippuvuutta kansallisten poliitikkojen välillä – ja tätä ei ole otettu huomioon. Autonomia ei ole menetetty, kun on integroitu osa kansallisesta budjettivallasta Euroopan tasolle, vaan ehkä tätä kautta pystymme hoitamaan tänäisiä ongelmia paljon paremmin Euroopan, Euroopan tasolla. Ja sehän olisi hyvä kansalliselle suvereniteetille. No sitten toinen kohta, tässä on viisi kohtaa. Eli erityisosiot EUn toimielimissä, mitä tulee talous- ja budjetti- ja finanssipolitiikkaan. Euroalue. Pitäisikö Euroopan parlamentti jakaa kahtia ja sanoa, että jos käsitellään euroalueen asioita, niin silloin ainoastaan tämä osa parlamentista voi olla paikalla tai käydä keskustelua. Tai jos olisi tämä jako maanantaista keskiviikkoon, eli silloin olisi yleistä EU-politiikkaa, jolloin keskustellaan ja sitten torstaina ja perjantaina ainoastaan euroalueen maiden mepit puhuisivat euroasueista. No, tämä ei herätä nyt hyvää verta. Se olisi EUn yhtenäisyysajatuksen vastainen. Vailjahan puhui tästä poliittisesta messianismista. Meillä on yksi EU, eikä tämä nyt ole mikään kohtalon yhteisö. Tämä pitäisi lähentää jäsenvaltioiden kansalaisia toisiinsa ja se, että toimielimet jaettaisiin kahtia, voisi merkitä, että tapahtuu sirpaloitumista ja silloin on myöskin epäluottamusta toimielimissä. tällaiset jännitteet syntyisivät tällaisesta kahtia jaosta, ja se vaikuttaisi silloin jokapäiväiseen elämään. Eli olisi parempi löytää muita ratkaisuja. Tällaiset kahtiajaot saattaisivat parlamentissa olla mahdollisia, mutta eivät välttämättä tuomioistuimessa – ja sitten keskustellaan siitä, olisiko se realistista komissiossa. Mutta komissio ei kuitenkaan ole kokoelma suurlähettiläitä jäsenvaltioista, vaan sopimuksena on kirjattu, että heidän täytyy edustaa Euroopan etuja. Eli miksi menestyvä euroalue ei olisi myöskin koko Euroopan etu. Euroopan parlamentin jäsenet, te ette ole myöskään omien maiden suurlähettiläitä, vaan te edustatte ehkä no, tulevaisuudessa tiettyjä alueita, vaalipiirejä, mutta te ette kuitenkaan edusta kansallisia etuja, vaan te olette mukana kehittämässä eurooppalaisten etujen kehittämistä. Eli monet puhujat olivat samaa mieltä siitä, ettei tällaista kahtiajakoa pitäisi toteuttaa. No sitten uusia toimivaltuuksia EUlle. Finanssipolitiikan ja talouspolitiikan vastuu ja esimerkiksi budjetin ja rahoituksen tuntuva lisääminen EU-tasolla olisi toivottavaa. Näin minä ymmärsin tästä keskustelusta. Jos EUn tasolla on paljon varoja, esimerkiksi rakennerahastoja tai muita välineitä. Käytetään, jos esimerkiksi kasvutukia tarvitaan joissain jäsenvaltioissa, jotta voidaan stimuloida taloudellista toimintaa. Jos nyt mietimme valtuuksien siirtämistä budjetti- tai talouspolitiikan alalla Euroopan tasolle, niin sillä on rajansa, kuten tiedätte. Ja niistä Saksan perustuslakituomioistuin on myöskin antanut lausuntonsa. Mutta viimeisessä tuomiossaan tuomioistuin on viitannut Maastrichtin päätökseen, jossa todettiin, että mikäli on epäsymmetrinen rakenne vakausmekanismissa, jos se ei toimi, niin sitten uudistus on mahdollinen. Eli se osoittaa, että on jonkinlaista liikkumavaraa Euroopan tasolla budjetti- ja finanssipolitiikassa tarpeiden mukaan, jotta voidaan ylläpitää euroa, mutta tähän liittyy rajoja. Eli Saksan liittopäivät tai mikään mukaan kansallinen parlamentti ei voi menettää valtaansa budjetin suhteen viime kädessä. Mutta tietysti voi olla rajoja ja jonkinlaista liikkumavaraa, jonkinlaiset puitteet, joissa kansallista politiikkaa harjoitetaan, jotta voidaan ylläpitää taloudellista koherenssia – EU:ssa ja tällä tavalla voidaan suojella myöskin euroa. Uskon, että se on mahdollista. Ja tämä tietysti heijastelee tätä keskinäistä riippuvuutta, kun ajatellaan kansallisvaltioiden budjettipolitiikkaa Sitten legitimiteetti, eli se, että kansalliset parlamentit otetaan mukaan, ja tästähän on puhuttu. Ja No kukaan ei kovin innokas ollut luomaan uusia instituutioita tai elimiä, joissa kansalliset parlamentit olisivat edustettuina. Kansalliset parlamentit antavat legitimiteettiä kansalliselle politiikalle, mutta niin kauan kuin pitää paikkansa se, että ensisijainen legitimiteetin lähde Euroopassa on mainittu myös perussopimuksen artiklassa 10, eli se tulee kansallisilta parlamenteilta. Eli silloin ennen, enemmän kuin tarvitaan uusia elimiä, on se, että tiedotettaisiin eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja Euroopan toiminnasta kansallisten parlamenttien eurooppalaisista lojaliteeteista. Ja jos on selvää, että kansalliset parlamentit ovat keskeisessä roolissa valvoissaan neuvostoa ja hallituksia, ja että niillä on rooli myöskin Euroopan politiikassa. Silloin parlamentin jäsenten mahdollisuudet kansallisissa parlamenteissa osallistua eurooppalaisiin keskusteluihin olisi asia, josta voidaan tehdä valinta kansallisissa vaaleissa. Eli kansallisista vaaleista tulisi yhä enemmän eurooppalaiset vaalit. Mehän taistelemme senkin puolesta, että Eurooppa-vaaleista tulisi nimenomaan Eurooppa-vaalit eikä kansalliset vaalit. Eli tällaisella koulutuksella voitaisiin huomattavasti lisätä myöskin legitimiteettiä ja Euroopan politiikan läheisyyttä kansalaisiin. parempi demokraattinen legitimiteetti. Eli Jovailin analyysi demokratia vailla kansaa, niin siinä aika hyvin oli kuvattu tämä tilanne. Nyt täytyy miettiä, miten Eurooppa-vaaleista saataisiin todelliset vaalit, jossa on poliittisia vaihtoehtoja. kaikki poliittiset ryhmät esittää ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Se olisi hyvä, koska silloin annettaisiin kasvot vaaleille. Voisimme valita vaikka Schulzin tai jonkun EPPn valikko ehdokkaan välillä, vaikka Espanjasta tai Italiasta. Eli se olisi hyvä. Meidän pitää myöskin muistaa tämä ehdotus. Eli tulevat komission jäsenet, tai ne, joista saattaa tulla komission jäseniä, pitäisi olla kansallisten puolueiden puoluejohtajia – se antaisi myöskin enemmän merkitystä näille vaaleille. Mutta nämä henkilöt täytyy tietenkin yhdistää poliittisiin ohjelmiin, ja poliittiset ohjelmat eivät ole tietenkään pelkästään paperia, vaan niissä on merkitystäkin. Ja jos komissio on vain neutraali hallinnointikone, niin kuin jotkut sen vielä näkevät, niin silloin vaikka puheenjohtaja valittaisiinkin, niin hän ei silloin pystyisi johtamaan ja panemaan täytäntöön poliittista ohjelmaansa, koska neuvostohan päättää politiikasta. Eli jonkinlaisia edistysaskelia olisi siinä, jos yhdistettäisiin komission puheenjohtajan ja neuvoston johtajan tehtävät ainakin silloin tämä poliittinen ohjelma otettaisiin mukaan, kun neuvosto laati näitä suuntaviivoja. Mutta sekään ei vielä ole kovin paljon. Oho, nyt olen puhunut ihan liian pitkään. Eli nyt nopeasti. Eli talous- ja finanssipolitiikka, jos ne otetaan mukaan EUn toimivaltuuksiin, niin totta kai silloin Euroopan parlamentti ja myöskin komissio omine toimintoineen ja tässä uudessa järjestelmässä olisi järkevä ja silloin sillä olisi merkitystä, onko komission puheenjohtaja sosialisti ja onko parlamentin enemmistö sosialisteja vai sitten konservatiiveja. Silloin sillä olisi merkitystä. Eli tällainen toiminta muuttaisi tätä tilannetta, koska ihmisille oli silloin merkitystä sillä, millaista talous- ja budjettipolitiikkaa laaditaan myös kansallisella tasolla. Mutta näin pitkälle ei voida mennä perussopimuksia muuttamalla. Enkä tiedä, olisiko brittihallitus valmis hyväksymään tällaisen sopimusmuutoksen. Mutta jos tämä koskee ainoastaan euromaita tai ainoastaan 25 eikä 27 maata, niin sitten se ehkä voisi toimia. Sitten viimeinen kohta, eli tulevaisuuden näkemykset. No, oltiin yhtä mieltä siitä, että parempi vaihtoehto on yhtenäinen Euroopan unioni, eikä mikään rusinat pullasta monen, tahon, monen tahdin kansallisvaltioiden liitto. Eli vastaus on yhtenäisyys. Ja toiseksi, ilmeisesti pitäisi nyt aloittaa todellinen keskustelu nopeasti siitä, mitä varten meillä on Euroopan unioni. Jotkut poliittiset johtajat puhuvat tästä. Tämä nyt ei ole mikään uusi asia. Muistan, että neuvostoissakin on käsitelty tätä kysymystä, mutta tämän nyt, ei, ei tämä ole nyt kovin laaja keskustelua jäsenvaltioissa. Ja olipa keskustelun tulos mikä hyvänsä jonain päivänä, niin se, että keskustelu on käyty ja että tästä asiasta puhutaan, ja ehkä nyt kun uudetkin vaalit ovat tulossa, niin tämä on tärkeää, koska se muistuttaa ihmisiä siitä, että nyt elämme EU-ssa. Ja onko sitten valtio tai keskusvaltio tai liittovaltio tai kansainvälinen organisaatio. Ei, vaan mitä varten EU on? Esimerkiksi, eikö se voisi olla hyvä väline sille, että Euroopan jäsenvaltiot ovat mukana globalisaatiossa ja saavat takaisin poliittisia voimiaan rahoitusmarkkinoilla. Sen sijaan, että luotamme rahoitusmarkkinoihin, että se auttaa meidät pois kriisistä. tähän todette tämän EMU-järjestelmän. Siinähän on todettu, että jos komissio toteaa, että punainen tai keltainen kortti annetaan jäsenvaltiolle, niin silloin finanssipolitiikka on hoidettu huonosti. Ja markkinathan reagoivat ja rankaisevat kyseistä jäsenvaltiota, mutta jäsenvaltiot eivät hoitaneet hommiaan. Tai siis rahoitusmarkkinat eivät näin tehneet. Eli lähestymistapa oli väärä. Ja luotimme, että tällä tavalla saisimme apua, mutta nyt meidän pitäisi kehittää EUta jotta saisimme takaisin valtaa auttaa itseämme. Tämä voisi olla viesti kansalaisille nyt globalisoituvassa maailmassa. Sitten uudet jäsenyyden muodot. Andrew Duff taisi tästä mainita. Eli Britannia ja Turkki voisivat olla assosioituja jäseniä EU-ssa, joilla ei olisi ihan kaikkia valtuuksia, mutta valtuuksia kuitenkin. Tämä on varmaan Britannialle uhka. Jos tämä uhka toteutuu, niin sitten se äkkiä käyttäytyisikin hyvin kiltisti ja tekisi tarvittavat sopimukset muutoksiin, jotta meillä on vankka ja toimiva talous- ja rahaliitto ja hienoa EU myös tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie, professor Pernis. Grazie. Kiitoksia, professori Pernic. Meillä on muutama minuutti enää. Daf halusi puheenvuoron. Eli jos teillä on lyhyt kysymys, niin ehkä yksi vieraistamme vain nyt ehtii siihen vastata. Ja ehkä sitten Trakowski voi sitten pitää loppupuheenvuoron. Duff, olkaa hyvä. First, uh, Haluaisin vain ensin kiittää kaikkia jotka ovat täällä puhuneet ja sanoa, miten kaikki paikalla olleet ovat sitä arvostaneet. Mutta siltikin olen sitä mieltä, että täytyy etsiä ja määritellä ja saada aikaan. Asioita voisi nimittää nimellä hallitus. Hallitus. Jossa siis on ministereitä ja virkamiehiä siinä sisällä, joka toimii niin kuin odotamme, niin kuin odotamme hallitusten toimivan. Ennen kuin meillä se on, emme saa myöskään parlamenttia, jonka ihmiset tunnistaisivat todelliseksi parlamentiksi, joka odottaa niin kuin ihmiset odottavat parlamentin toimivan. Joten haluaisin, nyt kun lähdemme täältä ulos. Niin varmaan inspiroituneena kun lähdemme, niin ajattelisimme sitä, mitä hallituksen pitäisi tehdä. Ei Siis, siis sehän ei tapahdu tällä hetkellä. Tarvitsemme hallitusta, joka harjoittaa teollisuuspolitiikkaa, ei pelkästään anna lainoja. Haluamme jotain sellaista, joka harjoittaa oikeaa budjettipolitiikkaa. Ei pelkästään menoja, vaan myös tuloja koskien. Haluamme jotain sellaista, joka harjoittaa yhteistä talouspolitiikkaa. Ei pelkästään koordinoi kansallisia talouspolitiikkoja. Ja tarvitsemme, ja ehkä tämä on tärkein asia loppujen lopuksi, tarvitsemme hallitusta, joka harjoittaa demokraattista politiikkaa. Ja tässä hän puhuu pelkästään toimien välisestä vallan tasapainosta tai retorisista sitoumuksista demokratiaan, vaan jotain sellaista, jos otettaisiin vakavasti. esiin tuleva postnationaalinen ulottuvuus Euroopan politiikassa. Grazie se qualche... Kiitoksia. No nyt ei enää ole aikaa. Eli yksi asiantuntijamme voi nyt vielä muutamalla sanalla kommentoida tätä Duffin puheenvuoroa. Haluaako joku puheenvuoron? Jos haluaa, niin se onnistuu nyt. No muussa tapauksessa sanoisin, että Tarkovski voi nyt vetää loppupuheenvuoron parlamentin ja ulkoasioiden valiokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Very good conclusion by Professor Pernice. Saimme juuri professori professorilta erittäin hyvän yhteenvedon. Voisin itse tässä ottaa muutamia tarkempia huomioita esiin, jotka itse yhteenvetona tässä vedin ensin ensinnäkin meidän täytyy ottaa huomioon se, että me olemme nyt tällä hetkelläkin neuvottelemassa muiden instituutioiden kanssa. Joka tapauksessa meidän täytyisi pystyä käyttämään niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa jo perussopimuksissa ja pyrkiä säilyttämään eurooppalaisen projektin ainutlaatuisuus. Siinä on meidän suuri voimamme huolimatta kaikista ongelmista, joka tähän liittyy. Ja kun me pyrimme puolustamaan toimielinten integriteettiä, kuten kuulitte, tämähän ei ole vaikeaa. Meidän täytyy ö, ähm, ottaa mukaan monitasoisia joustavia ratkaisuja eh, ilman, että kuitenkaan ne uhkaisivat meidän ähm, yhtenäisyyttämme ja meidän päämääriemme yhtenäisyyttä. Meillä on olemassa tietynlainen ö, 1800-luvun romanttinen puolalainen traditio, jonka mukaan meidän piti olla Euroopan messias ja pelastaa maan osa tällaisilta totalitaarisilta hallinnoilta. Minä olen ehkä, en ole niin kuttunut tästä, mutta olin erittäin tyytyväinen, kun tässä tuotiin hyvin mielenkiintoisia ratkaisuja esiin. Kaikilla on suosikkilainauksensa. Mark Twain sanoi, että kun on enemmistön puolella, on aika pysähtyä ja harkita asioita uudelleen. Näin meidän tulisi nyt tehdä. Kiitoksia kaikille, että tulitte tänne tänään. Me kuulimme teitä ja varmastikin otamme nämä kaikki ajatukset huomioon. Kiitoksia. Ultimo grazie. Lopulta vielä kiitokset minultakin kaikille vierailemme henkilökohtaisesti tämä oli mielestäni erittäin kiinnostava seminaari. Meidän täytyy nyt miettiä kaikki, mitä täällä on sanottu, ajatella näitä syvällisesti, mutta varmasti meillä kaikilla on ollut nyt hedelmäinen kokous. Eli kiitos kaikille ja nähdään taas. Possiamo togliere la seduta.